Ja, meine Damen und Herren, darf Sie alle zahlreich... No niin, arvon kollegat, tervetuloa tänne. Toivotan tervetulleeksi myöskin meidän vieraamme ja nämä harvalukuiset edustajamme. Esityslista on pitkä kuin mikä ja mennään sitten saman tien asiaan. Emme nyt voi tässä jäädä odottelemaan Matti Myöhäisiä, mutta alkuun toteaisin, että meidän pitäisi muistaa Japanin uhria minuutin hiljaisella hetkellä. Tämä oli ennen näkemätön luonnon mullistus. Kukaan ei tiedä edes, kuinka monet ovat menettäneet henkensä, ja tästäpä syystä pyydänkin, että hiljennymme nytten hetkeksi Ganz herzlichen Dank. Ich darf dann zur Tagesordnung Esityslistan liittyen seuraavat huomiot. Kohta, joka liittyy kollega Remetin tekstiin 15, se siirretään keskiviikolle käsiteltäväksi muistakaa se, jotta olette sitten oikeaan aikaan paikalla. Ja huomenna iltapäivällä kello 17.30 alkaen vieraaksemme tulee komission jäsen Öttinger viikonlopun aikana ja tänä aamuna sovimme tästä ja Öttinger tulee kertomaan meille Japanin tilanteista enemmän sikäli kun hänellä nyt on ajantasaisesti tuo tietoa käytettävissä, me voimme esittää hänelle kysymyksiä. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että kuulemistilaisuutta täytyy hiukan lyhentää. Pyydän anteeksi kollega Susan Wagner. Valitettavasti me joudumme ottamaan kuulemistilaisuudestani niin hiukan aikaa pois ja hänellä on sitten taas kes- seuraavana päivänä tapaaminen teollisuuden edustajien kanssa. No mutta joka tapauksessa hänellä on muitakin menoja samaisena päivänä ja hän tulee sitten heti puoli kuudeksi tänne ja olisi hienoa, jos voisimme saada häneltä ajantasaistettua tietoa ja siihen mennessä meidän pitäisi saada tämä kuulemistilaisuus järjestettyä. Tämä on tietenkin valitettavaa, mutta on tiettyjä asioita, jotka tulevat aivan yllättäen. Ja sitten mitä tulee Jorgan Sislin tilanteeseen. Hän joutui onnettomuuteen eikä pääse tällä viikolla paikalle. Tämä kuulemistilaisuus järjestetään joka tapauksessa, mutta tästä vastaa sitten joku toinen henkilö, mutta me emme siis voi perua tätä kuulemistilaisuutta. Tämä vain teille tiedoksi. Ja mikäli teille esityslista muutetussa muodossa kelpaa, niin hyväksytään se näin. Ja sitten kakkoskohtaan liittyen todetaan, todettakoon, että 22. maaliskuuta 15-18.30 Jan 4 q järjestetään kulmistilaisuus ja sitten ets ja joustaviin mekanismiin liittyen järjestetään myöskin ylimääräinen tilaisuus ja sitten muistuttaisin vielä niitä, jotka tulivat tänne myöhässä ja muillekin, joille voisitte välittää tämän viestin, niin Oettinger on tulossa todellakin meidän vieraaksemme ja kertokaa siitä muillekin. Niin, viikonloppu oli melko kiihkeä. Monia asioita jouduttiin käsittelemään, mutta nyt meidän täytyy paneutua niihin kysymyksiin, jotka ovat esityslistallamme. Kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa. Asian valmistelusta vastaa kollega Chichester. Hän saakin saman tien puheenvuoron, mutta sen verran vielä muistuttaisin, että toivottavasti voitte esittää lyhyitä ja ytimekkäitä puheenvuoroja koko tämän viikon istuntojakson aikana. Muuten tulee aikataulutuksen suhteen ongelmia. Eli me olemme aika tärkeä toimija tässä talossa, joten meidän täytyy pitää kyllä tiukasti kiinni tästä aikataulutuksesta. Ja nyt valmistelijalle puheenvuoro. Olepas hyvä, Giles. Uh, uh, Kiitoksia. Voin täysin yhtyä aikaisempaan puheenvuoroon, joka liittyy tähän minuutin hiljaisen hetkeen Japanin turman uhrien muistoksi. Nyt olin hieman hämilläni. Olen hoitanut sekä kolmos- että neloskohtaa estyslistalla. Kolmonen liittyy kattavan lähestymistapaan henkilötietojen suojamisen suhteen ja toinen asia on kohta neljä emiessä. Nähdäkseni nyt minun kai on määrä puhua vain näistä henkilötiedoista. Puheenjohtaja, meillä on tiukka aikataulu tämän asian suhteen. Vastuuvaliokunta haluaa edetä rivakkaa tahtia oman mietintöönsä suhteen. Olemme laatineet epävirallisen työasiakirjan. Pyydän anteeksi, että tämä on saatu olla vain englannin kielellä. Haluaisin joka tapauksessa kiittää sihteeristöä siitä, että tämä asia on saatu hoidettua niin nopeasti kaikkia kollegoita varten. Teksti on saatu kaikkien käyttöön. Tämä on tärkeä politiikan osa-alue. Kyse on yksilön vapaudesta. Tietosuojan tämäkin kannalta erittäin tärkeä seikka. Ja uskoakseni minun täytyy kertoa, että olen hieman jäävikin tässä asiassa, koska uskon puhuvani kaikkien kollegoideni puolesta, kun sanon, että minullakin on oma lehmä ojassa. Minustakin on tietoja oman maani tietorekisterissä. Tämä nyt laadittava lainsäädäntö saattaa vaikuttaa siis minuun itseenikin. Mutta uskoakseni tämä todellakin antaa minulle toisaalta myös hyvin paljon sisäpiirin tietoa tästä aiheesta. Um, uh, uh, Kyseessä on asia, josta täytyy keskustella. Keskustelu on erittäin ajankohtaista, mutta ennen kuin keskusteluun mennään, haluaisin käydä lävitse hieman tätä lausuntoluonnosta. Kyse on ensinnäkin tästä kokonaiskonsepteista, käsitteestä, joka on otettu puheen aiheeksi yksityisyyden määritelmä. Miten se määritellään ja miten vastuu kysymys määritellään? Tämäkään ei ole helppo asia. The protection And uh, uh, I guess what, what we're Mitä nyt oikeastaan yritän sanoa tässä työasiakirjassa on, että ongelma mahdollisesti on vielä edessä kun tarkastellaan tällaista, tällaisesta laajemmasta käsitteestä. Nähdäkseni määritelmän täytyy olla juridisesti katsottuna hyvinkin täsmällinen. Puheenjohtaja sanoi, että aika on kovin vähän, joten en halua käydä kaikkia yksityiskohtia lävitse. Ne löytyvät tästä työasiakirjastakin. Arvostan hyvin suuresti varjoesittelijöiden kommentteja, tai mielelläni kuulisin niitä tässä vaiheessa, jotta sitten näiden kommenttien pohjalta saamme laadittua lausunnon. Just like to sound the warning note that we need to be careful uh, before uh, making proposals. Meidän täytyy toimia hyvin varovaisesti huolisesti niin, että PK-yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat ja muut alan toimijat eivät joudu kärsimään liiemmin, sillä mikäli hallinnollista taakkaa vain lisätään, niin kaikki tällainen täytyy olla perusteltua, koska kaikki ylimääräinen taakka, hallinnollinen taakka yritysten kontolla on epäsuotuisaa. Joten uskoakseni näin sanoineni voin oikeastaan avata keskustelun. Mieleni kuulisin, mitä varjoesittelijöillä on sydämellään. Bedanken. Paljon kiitoksia. Tsukalas. Ensimmäisenä edustaja Tsukalas. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää herra Chichesteriä tästä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt, kun hän on valmistellut tätä työasiakirjaa, joka liittyy henkilötietojen suojaan. Tässä asiakirjassa hän esittää useita huomioita ja kommentteja, joiden suhteen valiokunnan pitäisi tehdä jotakin esimerkiksi yksityisyyden määrittelyn vaikeus, vastuukysymykset, stored in the cloud ja tietojen säilyttäminen, fyysinen paikka, jossa tietoja säilytetään, tietoja joskus säilytetään jopa eri mantereilla. Pilvipalvelut ja muuto, kaikki nämä halutaan ottaa huomioon. 1200 000 gigabittia on tietoa säilyttänyt tällä planeetalla, ja tämä tiedon virta pyrkii lisäämään innovaatioita ja kasvua ja innovatiivisimmat internetyritykset perustuvat sellaisten kuluttajien toimintaan, jotka ovat valmiita antamaan henkilötietojaan, esimerkiksi pankkitietoja ja lääketieteelliseen hoitoon liittyviä tietoja. Täytyy suojata, jotta näitä yksityistietoja ei voida käyttää väärin hyväksi. Tämä on se maksu, jonka joutuu maksamaan usein valmistaan palveluista. Tämä on uuden vuosisadan kylmää sotaa. Meidän toimielimellemme eivät aina välttämättä aina osoita riittävää joustavuutta, jotta voitaisiin mukautua digitaalitalouden vaatimuksiin. Lainsäädännön laatiminen, puitelainsäädännön laatiminen, parhaiden käytänteiden vertaaminen, innovaatioiden edistäminen, yksityisyyden suoja, pitää kaikilta mukaan tähän kehitykseen niin, että innovatiiviset yritykset pystyvät tarjoamaan kuluttajille palveluita siten, että näiden kuluttajien henkilötietoja suojellaan paremmin. Yksityisyyden määritelmä ja sen määrittelyn vaikeus on usein mainittu. Tämä on hieno asia myöskin tämän koko alan kannalta. Lainsäätäjänä meidän pitäisi lähestyä tätä ongelmaa yhteiskunnallisen ja sosiaalisenkin puolen kannalta ja myöskin koulutus on tarpeellista. Yksityisyyden suojaan kohdistuvat riskit täytyy tehdä tavallisille kansalaisille tunnetuiksi ja myöskin eri tekijöiden tai osapuolten oikeudet ja velvollisuudet pitää tehdä kaikille selväksi. Lainsäätäjän täytyy myöskin itse tietää näistä asioista ja myöskin online- ja offline-käyttäytymisen seuraamuksista täytyy kaikkien osapuolten olla paremmin tietoisia. Ja seuraavana Palu Hyvish. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Onnittelut Charles, Charlesille tästä tekstistä. Tässä huomioidaan todellakin PK-yrityksestä ja tämä on tärkeä asia yhtäällä katsotaan, mitkä ovat toivomukset ja vaatimukset, ja sitten toisella puolella on se, että miten nämä voidaan toteuttaa, ja ne ovat kaksi eri asiaa. Wikileaksia hehkutetaan ja sanotaan, että mahdollisimman paljon tietoa pitäisi saada julkisuuteen riippumatta siitä, voitaisiinko tässä jopa viitata postisalaisuuden rikkomiseen tai vakoiluun, mutta toisaalta me kyllä tunnustamme juuri yksityisyyden suojan merkityksen. Eli Wikileaks ja henkilösuoja, ne ovat kaksi ääripäätä ja nyt lainsäätäjän pitäisi katsoa, missä se kultainen keskitie kulkee. Joten Kyllähän järjestelmi on olemassa käytössä, kuten tämä vapaaehtoisiin sertifioiteihin perustuva EMAS-järjestelmä. Minä uskon, että juuri PK-yritysten tulisi toimia vapaaehtoisuuden pohjalta ja heille pitäisi tähän liittyen antaa myöskin tukea, mutta on tietenkin selvää, että tietosuoja valtuutettu järjestelmä tarkoittaa uusia kustannuksia henkilöstöresurssipalveluja ja siten myöskin yritysten toiminnan heikentyminen sitä kautta, joten olen valmis kyllä, valmis tukemaan Charlesia. Eh. Bobinska seuraava. Kiitoksia paljon. Varjoesittelijän ominaisuudessa tietysti tuen tätä teidän lausuntoni, mutta on sitten jotakin kommentteja nekin. Ensinnäkin täytyy tehdä ero online- ja offline-tietojen välillä. Lakimiehet ja lääkärit ovat eri asia kuin tietotekniikkalan yritykset ja vakuutusyhtiön eri asia kuin verkkosivu. Siksi samoja sääntöjä ei voi soveltaa kaikkiin. Tämä pätee myöskin siihen sen ajan pituuteen, jonka verran tietoja voi säilyttää. Komissio toivottavasti pitää nämä asiat mielessään. Toiseksi, kuten laatijakin mainitsi, meidän täytyy privacy, privacy by design yksityisyyden määritelmä hoitaa kuntoon. Esimerkiksi matkapuhelinpalvelut, internet, teknologia pitää hoitaa kuntoon tämän käsitteen määritelmän mukaisesti. Tämä on kuitenkin hyvin epämääräinen ajatus ja pitää täsmentää. Kolmas seikka liittyy tietojen keräämiseen ja tietojen vaihtoon ja tähän koskevan lainsäädäntöön, kun tieto annetaan yrityksille, jotka sitten pakkavat tiedot uusiin paketteihin ja myyvät ne sitten eteenpäin. Ja tieto kulkee paikasta toiseen, niin parin kuukauden päästä saattaa olla, että tämä tulee takaisin korkojen kanssa, tämä tieto, jonka on antanut eteenpäin. Tänä päivänä on olemassa yrityksiä, jotka keräävät tietoja julkisesti ja yksityisesti ja rakentavat valtavan suuria tietopankkeja. Ja tämäkin täytyy juridisesti rajata tämä toiminta jonkin tyyppistä. EU-tason lainsäädäntöä tarvitaan tietojen osto- ja myyntitoiminnan osalta. Tietojen siirron vähintäänkin pitää olla jollakin tavalla jäljitettävä. Niitä tiedetään, kenelle tiedot on myyty ja mitä vaikutuksia tietojen myynnillä on. Kun henkilö antaa tietoja eteenpäin, hänen täytyy olla varmoilla vesillä tai varma sen suhteen, että tiedot on annettu laillisesti, että niitä ei laittomasti käytetä hyväksi. Ja myöskin tietojen kohteen täytyy tietää, mistä kolmas osapuoli on saanut häntä koskevaa yksityistä tietoa käsinsä. E-yksityisyyttä koskeva direktiivi tulisi tässä kuvaan mukaan, e-privacy-direktiivi. Hyvin paljon on saatu myöskin sähköpostin ja Facebookin kautta ja internetin kautta tietoa Näiden toimijoiden kannalta internetin käyttö on erittäin tärkeää tiedon lähte, lähde. Tähänkin täytyy kiinnittää riittävästi huomiota ja saada aikaan jonkinlaista sääntelyä. Ja kollega Lamberts. Ja sitten edustaja Lamberts. Niin jatkan siitä, mihin kollega Bobinska jäi. Meidän tulee välttyä siltä, että uudet taloudelliset toimet johtavat siihen, että me sallimme niin sanotusti laittoman, eli tämän tiedon vääränlaisen myynnin. Meidän täytyy muistaa, että yritykset toimivat jo tämän mallin pohjalta ja kyse on siitä, että tietoa myydään eteenpäin – en tiedä, mitä olette asiasta mieltä, mutta tietyt toimenpiteet voivat todellakin vaikuttaa tietyn yritysten toimintamalliin. Se nyt ei sinänsä minua huoleta. Minua huoleta enemmänkin juuri tämä tietosuojakysymys kuin tietyn yrityksen toimintamalli, mutta kyllähän meidän tulisi tunnustaa tämänkin seikan olemassaolo. Giles itsekin totesi poliisi kollega Tsukalas, että me tiedämme, että tällaista uutta toimintaa on olemassa, mutta me emme sitä voi niellä noin vaan. Kaikki ei ole sallittua. Giles, tämä epävirallinen työasiakirja, siinä sanotaan, että meillä olisi selkeä lähestymistapa käsillä. Privacy by Design on ehkä liian epämääräinen, mutta minun mielestäni tärkeintä on, että lainsäädäntö on hyvin selkeä. Ja ehkäpä kinkkisin kysymys liittyy siihen, että erityisesti viime vuosien aikana, kun hakee esimerkiksi työpaikkaa, niin työnhakijan menneisyyttä yritetään valottaa netin välityksellä, mutta kyllähän henkilöllä on myöskin tietty oikeus siihen, että menneisyys unohdetaan. Mutta yhteiskunta pyrkii paraikaa säilyttämään henkilöön liittyvät tiedot vuosikymmenten ajan. Tietyissä tapauksissa nämä tiedot voivat olla kiinnostaviakin, mutta jos puhutaan kaupallisesta tarkoituksesta tai henkilön tulevaisuuteen liittyvistä tärkeistä tiedoista tai jopa kohtalokkaistakin tiedoista, niin kyllä meillä pitäisi olla varmistettuna se, että tietyt menneisyyteen liittyvät tiedot unohdetaan. Ja mielenkiinnolla kyllä olen valmis kantamaan kortteni kekoon tähän jatkokeskusteluun. Kiitoksia. Niin, komission edustajista ei taida kukaan olla paikalla, mutta ehkäpä valmistelija haluaa sanoa vielä jotain. Charles, olipa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin kollegoille näistä erittäin hyödyllisistä puheenvuoroista. Voisin mainita niistä ehkä muutaman kommentin. Herra Tsukalansa mainitsi nämä pilvipalvelut. Voin todeta, että olen aivan yhtä huolissani kuin hänkin. Tämä on suhteellisen uusi käsite Ihmiset, jotka ovat toimineet tällä alalla, katsovat, että sitten kun turvallisuutta rukataan, turvallisuutta pitää parantaa, ei heikentää. Näin hekin sanovat, ja minut täytyy vielä vakuuttaa tästä asiasta. Kuinka voidaan pitää yllä tietosuojaa tällaisen median ollessa kyseessä? Tämä on muutakin kuin vain filosofinen kysymys. Kiitoksia myöskin Paul Rybihille siitä, että hän tuki minun kommentteja, jotka liittyvät pk-yrityksiin. Voisi melkein kuvitella, että hänkin on pk-yritysten suojelija. Tämä kuulosti, olen hänen kanssaan samaa mieltä. Rova Bobinska totesi, että online ja offline toiminta täytyy erottaa toisistaan. Kun aloin rekisteröidä tietojani, niin tietosuojarekisteriin omassa maassani, siellä todettiin, että pelkästään sähköisen median kautta tulevat tiedot tulevat heidän tietoisuutensa, mutta ei paperikirjoitut joten tätä porsanreikkaa voi käyttää hyväksi. Kun nämä toimet erotetaan toisistaan, meidän täytyy muistaa, että kummallakin puolella täytyy varmistaa riittävä tietosuoja. Vaikka tietystikin voidaan argumentoida sen puolesta, että salassapito pito paperilla on helpompaa kuin sähköisten tietojen salaaminen. Usein kuvittelen, että mikäli haluaa pitää jotakin salassa, pistetään vain leima top secret ja sitten jätetään pöydällä, niin kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomiota, mutta mikäli pistää paperita kirjekuoreen, niin joku tulee kyllä nappaamaan kirjekuoren ja kaivamaan tiedot sieltä esiin. Kiitoksia tästä erinomaisesta näkemyksestä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy olla huolellisia ja varovaisia, kun me puhumme tietojen myynnistä, koska tämä on tietojen kaupallista hyväksikäyttöä. Tietoja täytyy suojella. Tämäkin on tärkeä seikka. Oli miten oli Philip Lambertsin kommentti, joka liittyy menneisyyden unohtamiseen, oli mielenkiintoinen. Monet ihmiset ja monet poliitikotkin haluaisivat mielellään, että heidän menneisyytensä painetaan villaisella, mutta tämä saattaa olla vaikeaa. Toteasin, että tämä on sama juttu kuin pistäisi hevostallin ovet kiinni sitten, kun hevos on jo, hevonen on tehnyt jo ritolat. on häipynyt paikalta. Tietenkin voimme tehdä kaikkemme, jotta voisimme suojella tietoja argumentti oli, että mitä enemmän suojellaan ja suojataan yksityisyyttä, sitä enemmän luodaan mahdollisuuksia ihmisille toimia epäkelvolla tavalla. Olen huolissani hieman tästäkin puolesta. Kiitoksia näistä kannanotoista. Ja nyt ryhdytään sitten toden teolla tekemään hartiavoimin töitä varjoesittelyiden kanssa, jotta saadaan lausuntoluonnos mustana valkoiselle aikataulusta en tiedä mitään, mutta ehkä puheenjohtaja tietää. Ja, ich bedanke mich herzlich. Oikein paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei olekaan. Niin, mitä tulee aikataulutukseen, siihen liittyen on sovittu vain ainoastaan 11. huhtikuuta Anteeksi, Libessä järjestetään 11.4. käsittely 13. huhtikuuta mennessä olisi tarkistukset jätettävä. Eli siihen asti voitte vielä ehdotuksia jättää. 9. toukokuuta järjestetään sitten äänestys, mikäli kaikki menee putkeen. No niin, jos tämä riittää tästä asiasta, niin voimme siirtyä seuraavaan asiaan, eli ENISAan, eli keskustelu Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa kollega Ja Nyt tässä vielä odotellaan. Hetki siihen vielä menee. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich, äh, wenn Sie einverstanden sind... Noin. Nyt voimme siirtyä kohtaan neljä. Ensinnäkin haluan toivottaa tervetulleeksi kollega Butarellin ja annankin hänelle saman tien puheenvuoron. Hän voi alustaa keskusteluamme. Olkaapa hyvä, kollega Butarelli. It's a, a pleasure and a honor to give a country Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Minulla on ilo ja kunnia tulla tänne valiokuntaanne vieraaksi. Olemme erittäin kiitollisia tästä saamastamme kutsusta. Tulen esittämään asiani hyvin lyhyesti. Kerron teille, mikä on meidän lausuntomme sisältö. Ja tulen kiinnittämään huomenna myöskin käytyyn erittäin mielenkiintoiseen keskusteluun maaliskuun alkupuolella. Neuvoston työryhmä tasolla keskusteltiin nimittäin tästä nimenomaisesta esillä olevasta aiheesta. Tietosuoja valtuutetut keskustelemme enisessä monista asioista, kuten nettirikollisuudesta, tietojen varastamisesta. Ja mitä tulee tähän mainitsemaan privacy by design-aspektiin, sehän tuli täällä mainittua, ja sitten parhaat käytettävissä olevat tekniikat, niistäkin keskustelemme. No miksi me tuemme tätä ehdotusta, jotta voitaisiin jatkaa Enisan täysimääräinen toiminta. Me haluamme toki uudistaa sen mandaattia ja laajentaa sen toimintakenttää. Me olemme nimittäin sitä mieltä, että tällainen tehtäväkentän laajentaminen kuvastaa juuri sitä tilannetta, joka on syntynyt Lissabonin sopimuksen myötä – Enisa voisi tehdä tiivistä yhteistyötä lainvalvonta viranomaisten ja tietosuojavaltuutettujen kanssa. Ja tulette havaitsemaan, että on selvä yhteys ter- turvallisuuden ja tietosuojan välillä. Ja me tarvitsemme verkostoitunutta toimintaa tietosuojan turvaamiseksi. Ehkäpä kuusi aspektia, jotka haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin toimintakenttämme laajentamiseen. Me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi käyttää säädösteksinä asetusta – Kyse on siis siitä, että tietosuojavaltuutetut ja lainsä, lainvalvontaviranomaiset tekisivät tiivistä yhteistyötä Enisan kanssa ja se käy tästä ehdotuksestakin selvästi ilmi monessakin kohdassa. Ja se tarkoittaa taas sitä, että asetuksen tekstiä voidaan tulkita hyvinkin laajasti. Erityisesti haluaisin viitata 31K-kohtaan. Siellä sanotaan, että virasto voi ryhtyä muihinkin tehtäviin, jotka sille unionin säädöstekstin myötä lankeavat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällainen muotoilu voi johtaa tietynlaiseen viraston toiminnan lamaantumiseen ja jottei pääse syntymään mitään juridista epävarmuutta, niin tekstin pitäisi olla selkeä ja suorasanainen, eli sanotaisin, mitä Enisa jatkossa voi käytännössä tehdä. Sitten näihin tukipyyntökysymyksiin, eli kun ty- tukea pyydetään Enisalta tai Enisa haluaa pyytää tukea muilta tahoilta. Meidän täytyy ensinnäkin pohtia sitä, että kuka voi pyytää tukea Enisilta. Jos katsotaan johdantosan kappaleita 7, 15, 16, 18 ja 36, ja katsotte vielä artiklatekstiä, kuten artikloja 2, 1, 3 ja 14, niin voitte havaita, että yhtäältä tekstissä viitataan siihen, että tuki voisi olla mahdollisimman laaja-alaista, mutta to artiklat puolella taas rajataan tätä yhteistyötä tarkasti riippuen siitä, että että mikä taho tätä tukea pyytää. Ja me olemme sitä mieltä, Enisalla pitäisi olla mahdollisuus tehdä koko unionin kanssa yhteistyötä. Ja tästäpä syystä me ehdotammekin, että kaikki viranomais- ja tahot myös, ja myöskin jäsenvaltiot voisivat pyytää virastoltamme tukea ja ohjeistusta. Tämä avoin lähestymistapa antaisi Enisalle mahdollisuuden toteuttaa toimiaan juuri sillä hetkellä vallitsemien tarpeiden perusteella. On tietenkin selvää, että Enisa joutuu sitten valikoimaan nämä tukipyynnöt tarkkaan, jotta se voisi myöskin toimia mahdollisimman tehokkaasti. Ja mitä tulee sitten parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin, niin kaikki EU-tason virastot ja toimielimet, niillä on omat tehtävänsä ydintoimintokentät, josta pitää lähteä liikkeelle. Ja tällä on keskeinen merkitys puhuttaessa uusista teknologioista ja turvallisuudesta. Ja tästäpä syystä me ehdotammekin, että ehdotukseen lisätään määräys, jossa sanotaan, että turvallisuusalalla virasto soveltaa parhaita mahdollisia tekniikoita, jotta sitä voitaisiin pitää muiden malli toimijana. Eli näin virasto voisi kehittää toimintaansa muun muassa tietojen käsittelyn liittyen. Tehän tiedätte, että kysehän on ensisijaisesti viraston sisäisestä toiminnasta. kun katsomme tietoturva-aspektia, niin on selvää, että me joudumme tekemään tiivistä yhteistyötä teollisuuden edustajien kanssa, jotta me voimme kerätä mahdollisimman laajan tietojen parhaisiin käytänteisiin liittyen. Ja Enisa ja teollisuuden edustajat voivat todellakin hyötyä tällaisesta laajennetusta vuoropuhelusta. Mitä tulee uusiin tehtäviin, joita enää sille annettaisiin ja sitten tietojen käsittely, nämä ovat kaksi asiaa, jotka täytyy huomioida. Mutta kun katsomme ehdotusta, niin sieltä ei käy ilmi, voisivatko nämä tehtävät, jotka Enasialle mahdollisesti lankeavat, sisältää myöskin tietojen käsittelyä. Teksti ainakin antaa ymmärtää, että henkilötietojakin joudutaisiin käsittelemään ja tämä taas johtaa toisenlaisiin toimenpiteisiin ja me ehdotammekin, että mikäli todellakin on niin, että Enisa käsittelisi uusien tehtävien myöntämisen jälkeen henkilötietoja, niin sillä pitäisi ensinnäkin olla mahdollisuus siihen ja sen pitäisi pystyä toimimaan mahdollisimman joustavasti ja se tarkoittaa sitä, että näitä henkilötietoja voitaisiin käsitellä tietyin ehdoin. Mitä tulee yhteistyöverkostoihin, niin meidän mielestämme on hyvä, että tässä pysyvässä sidosryhmä, tällainen pysyvä sidosryhmä on olemassa ja joka ohjeistaa toimintaa, mutta minun mielestäni tekstissä pitäisi viitata myöskin mahdollisiin konkreettisiin yhteistyöverkostoihin ja menetelmiin. Minun mielestäni tämä pitäisi mainita suoraan, eli että kansallisen tietosuojavaltuutettujen verkosto pitäisi perustaa Eli viittaan tässä artiklan 29 mukaiseen neuvoston työryhmään. Siellä tätä asiaa on käsitelty myöskin. Ja mitä tulee viimeisimpään ehdotukseen, niin se liittyy taas hallintoneuvoston tehtäviin. Selitysmuistiossa nimittäin sanotaan, että tietyt valvonta tehtävätkin hallintoneuvostolle lankeavat. Ja tästäpä syystä me ehdotamme, että tästä ratkaisumallista sen kiinni, mutta lisäksi tässä huoma- huomioitaisiin myöskin muun muassa tietosuoja viranomaisiin liittyvä yhteistyöpöytäkirja. Eli me olemme hyvinkin positiivisessa hengessä tätä asiaa käsittelemässä. Me olemme siis samaa mieltä siitä, mihin tällä pitäisi pyrkiä. Me toivomme tietenkin tilanteen selkiytymistä. Ja sanottakoon, että neuvostotasolla monet jäsenvaltiot ovat olleet valmiita tukemaan sitä, että toimittaisiin tältä pohjalta. Tähän ei tietenkään teidänkään tarvitse lähteä esittämään hirveän paljon uudistuksia, mutta kyllä säädöstekstiä voidaan korjata, sitä kautta selkiyttää tekstiä, mutta välttäen turhaa pilkun viilaamista. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia ja nyt haluaisinkin antaa kollegoille mahdollisuuden esittää omat näkemyksensä pari minuuttia per henkilö on puheaikaa tarjolla. Kollega Tsukalas ensimmäisenä, olkapas hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Buttarellia läsnäolosta. Ja haluaisin kiittää häntä erityisesti tästä hänen esittelemästään asiakirjasta. Hänellä on paljon kokemusta alalta ja näin ollen hän kykenee käsittelemään näitä ongelmia hyvin selkeästi ja tekemään esityksiä ja ehdotuksia, jotka ovat mielestäni aivan oikeutettuja. Meidän on otettava ne huomioon. Olen erityisen tyytyväinen siitä, mitä hän ehdottaa sen puolesta, että Enisan rooli parhaiden käytäntöjen vaihtajana korostuisi. Tämän näkökohdan osalta ja Enisan suhteiden osalta muihin EUn toimielinten elimiin ovat tärkeitä. Minulla on kysymys herra Buttarellille. Kuinka teidän mielestänne roolin, en, Enisän rooli voisi olla tunnetumpi yrityksissä ja kansalaisten keskuudessa, ottaen huomioon, että verkko ja tietoturvallisuus ovat ikään kuin saman kolikon kaksi eri puolta. On erittäin tärkeää, että meillä on tietoa ja valistusta ja suojelua. Nämä ovat aivan keskeisiä näkökohtia infrastruktuuridemme turvallisuuden kannalta. Paljon kiitoksia, Giles Chichester seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herran Buttarellia hänen alustuspuheenvuorostaan. Hänen kommenttinsa olivat oikein rakentavia ja hyödyllisiä. Haluaisin esittää yksinkertaisen kysymyksen. Kysymys liittyy toiseen prioriteettiin, jonka hän mainitsi, avun antoon ja epäjohdonmukaisuuteen sen suhteen, kuka voi apua pyytää Enisalta. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä siitä, että kaikkien EUn toimielinten pitäisi voida ottaa yhteyttä Enisaan avunpyynnön kerran. Haluaisin kuulla hieman enemmän yksityiskohtia Enisan ja yksityissektorin välisistä yhteyksistä. Yksityinen sektori on tärkeä tässä suhteessa. Miten te katsotte, että tuota suhdetta pitäisi kehittää? Tunnustan, että tähän kyllä liittyy tietty riski. Saattaa olla, että Virasto suorastaan hukkuu erilaisiin pyyntöihin ja yhteydenottoihin. Tämä on kasvava ala. Tiedonvaihto ja internetin turvallisuus ovat yhä, yhä tärkeämmässä asemassa. Yleensä yksityinen sektori on kuitenkin se, joka saa aikaan innovaatioita, joten sen kannalta viraston avusta voisi olla hyvinkin paljon apua parhaat mahdolliset tekniikat pitäisi saada kaikkiin tietoisuuteen. Voitteko kertoa hieman enemmän teidän ajatuksistanne, jotka liittyvät Enisan ja yksityissektorin välisiin yhteyksiin ja myöskin yhteyksiin hallituksen ja julkisen sektorin suuntaan? Kiitos. Niin, kollega Butarelli, haluatteko vastata saman tien? Olkaa hyvä. Ah, Oh, thank you for, for your, uh... Kiitoksia näistä kommenteistanne. Me katsomme, että joustavuus, jota jatkuvasti peräänkuulutetaan asetuksen yhteydessä, on erittäin tärkeä elementti, joka täytyy ottaa huomioon. Kaikilla kunnioituksella haluaisin todeta, että Enisan kannalta olisi parempi, mikäli olisi olemassa tällainen asiantuntijakeskus, joka voisi toimia ikään kuin tuen antajana silloin, kun luodaan yys, uusia verkostoja ja yksityisyyden julkisen sektorin välisiä yhteyksiä. Kun yksityisyydestä keskusteltiin, todettiin, että Enisalla ei olisi operatiivisia tehtäviä, mutta toisaalta, kun on kyse turvallisuusrikeilmoituksista, joiden vastaanotto on yksi tärkeimpiä asioita, taka, joiden huomioon ottaminen on yksi tärkeimpiä asioita tämän lainsäädännön yhteydessä, niin tämän suhteen toteasin, että tämän ohella nettirikollisuus on erittäin tärkeä asia, jonka torjunnassa Enisa voisi myötävaikuttaa tilanteeseen siten, että se luo läheisempiä yhteyksiä julkisen ja yksityisen sektorin välille. Siksi me katsomme, että osa asetusta, joka liittyy avun antopyyntöihin, pitäisi hieman saada vielä selkeämmäksi, jotta ollaan selektiivisiä, mutta ei liian tiukasti tulkita pykäliä. Tietosuojan rikokset ja mahdollisuus tietyn ajan sisällä tehdä valitus asiasta, silloin kun on kyse julkisista tai yksityisistä verkoista, on yksi seikka, joka täytyy ottaa huomioon. Tutkimus on yksi osa-alue puolestaan, joka edellyttää hyvinkin paljon institutionaalisia investointeja. Meidän tehtävämme täällä ei ole korvata millään tavalla Enisaa sen tehtävien osalta. Haluan Haluamme vain todeta, että nyt vallitsee erittäin tärkeä yhteys kysymysten ja muiden seikkojen välillä. Teemme yhteistyötä Enisan kanssa. Nyt ensimmäinen operatiivinen kierros on meneillään näiden tietoturvarikosilmoitusten osalta. Ja haluaisimme luoda selkeät suhteet ja toimia tällaisena tukea antavana elimenä unionin toimintakentällä. Hala. Kiitoksia. Haluaako komission edustaja sanoa joten, jotain? Olkaapa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, tästä mahdollisuudesta kommentoida tätä tekstiä. Tietosuoja valtuutettuun liittyen. ehdotukset on saatu komissiotekstin laatimisen jälkeen ja nythän parlamentin ja neuvoston täytyy käydä läpi näitä ehdotuksia ja katsoa, mitä lopulliseen säädöstekstiin halutaan lisätä varsinaisina tarkistuksina. Ehkäpä pari huomiota jotka mielestäni ovat keskeisiä tässä yhteydessä. Monet ehdotukset tietosuojavaltuutettuun liittyen on jo huomioitu virastossa. Tämä ei kuulu sinänsä Enisan mandaatiin, eikä sitä ole ehdotettu lisättäväksi myöskään tulevaan mandaatiin, mutta asiat on huomioitu hallintoneuvoston päätöksellä, joka siis panee täytäntöön ENISA-säädöksen määräyksiä ja johtokunnan tai pääjohtaja, joka sitten vastaa päivittäisen työn järjestämisestä. Sitä kautta tämä asia on jo huomioitu. Ja me uskomme, että voisi olla ehkä parempi pidättäytyä tässä menettelyssä, sillä asetustekstin tarkoituksena on hoitaa vain näitä suuria kysymyksiä ja mitä tulee sitten tietosuojan liittyviin käytännön toimiin, niin mielestämme hallintoneuvoston tulisi vastata niistä yhdessä pääjohtajan kanssa. Ehkäpä tässä yhteydessä olisi järkevää tarkentaa, että johtokunnalla on valvontatehtävä tässä suhteessa, eli se vastaa määräysten käytännön täytäntöön panosta. Mitä tulee muihin ehdotuksiin koskien Enisa-asetusta, erityisesti tähän tehtäväkenttään liittyen, niin Komissiohan lähtee siitä ajatuksesta, että virasto voisi toimia mahdollisimman joustavasti, eli että se voisi ottaa tai tehdä pidempiaikaisempia suunnitelmia ja huomioida sitten kuitenkin myös päivän polttavat kysymykset tai tarpeen tehdä muutoksia, mutta tietenkin parlamentti itse voi ehdottaa mahdollisia tarkistuksia tähän komission ehdotukseen, mikäli se pitää sitä tarpeellisena. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, kollega Butarelli. Olisiko teillä vielä jotain lisättävänä? Uh, uh, Olen kiitollinen näistäkin kommenteista. Haluaisin vain todeta, että Tarkoituksena on olla kunnianhimoinen, eikä joustavuus välttämättä ole poissulkeva tekijä, kun halutaan toimia kunnianhimoisesti ja täsmällisesti. Eivät nämä sulle toisiaan pois. Emme halua Tähän haluamme asettaa enisän, en sellaisen tilanteeseen, se pystyy paremmin auttamaan yhteydenpidossa, se pystyy paremmin auttamaan eri osapuolia jäsenvaltioita. Haasteena on ottaa kokonaisvaltaisempi lähestymistapa turvallisuuteen, parhaaseen mahdolliseen tekniikkaan ja miten nyt tämän sanoisin, nettirikollisuuden torjuntaan. Nähdäkseni tässä nyt on korkea aika jo päästä eroon tästä sirpaloituneesta jäsenvaltioiden välisestä tilanteesta. Te olette ehkä parhaassa asemassa, te kaikkein parhaiten pystytte pitämään yllä tätä kunnianhimoisuuden ja selkeyden tavoitetta. Noch eine Anmerkung von Charles Dietese. Ja Charles vielä yhden kerran, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, että sain vielä puheenvuoron. Haluaisin kiittää komissiota näistä kommenteista. Oli hyödyllistä muistuttaa mieliin nämä kommentit, jotka liittyivät uuteen mandaattiin, koska tämä huomio helpottaa meidän kaikkien elämää. Jälleen kerran kiitokset herra Buttarellille myöskin. Uskoakseni me nyt olemme kaikki menossa samaan suuntaan. Haluamme kunnollisen puitekehyksen, jonka sisällä voidaan toimia. Haluamme selkeyttä ja täsmällisyyttä tehtävän jakoon myöskin. Uskoakseni teidän läsnäolonne täällä tänään oli erittäin hyödyllistä minunkin esittelijän kannalta. No, ich darf mich dann auch bedanken. Minäkin kiitän edustaja Buttarellia näistä saamistamme tiedosta. Niin, 26.5. järjestetään minikuuleminen kesäkuussa sitten tämä tutkimus ja niin poispäin, joten tämä asia tulee eteemme vielä myöhemminkin. Mutta oli hienoa, että saimme jo tänään perehtyä tähän asiaan ja näin voimmekin siirtyä sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Gut, da wir heute richtig gut arbeiten, was den Zeiteinsatz angeht, darf ich den... No mehän toimimmekin hyvin ripeästi. Seuraavaksi kahteen toisinsa liittyvään asiaan, yhtäältä seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Meillä on täällä vieraskin paikalla.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 te voisitte ehkä kertoa meille jotain siitä, mitä voitaisiin korjata toiminnassa, tai voitte sanoa, mikä on toiminut oikein hyvin ja missä on vielä parantamisen varaa. Tervetuloa, kollega Anneberg. Te voitte kertoa meille hiukan tästä väliraportista, ja sitten kollegat voivat varmaan teille esittää kysymyksiä, joten olkaapas hyvä. Uh, this is about the interim evaluation of FP7. Kyse on seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliarvioista. Aion kertoa teille hieman tämän arvion kontekstista, avainlöydöksistä. Lisäksi sanon muutaman sanan sen suosituksen omaisesti ja sen suhteen, mitä turvallisuuden suhteen kannattaisi tehdä. Ensin hieman taustaa. Kun päätöstä tehtiin seitsemännestä puiteohjelmasta, katsottiin, että suhteeseen pian pitäisi tehdä väliarvio viimeistäänkin vuonna 2010. Päätöksessä luki myöskin, että arvion pitäisi kattaa koko puiteohjelma. Joitakin erityisiä asioita on tutkittu erikseen, esimerkiksi tutkimusneuvoston toiminta ja myöskin riskinjako rahoitusvälinettä on arvioitu erikseen kymmenen ulkoisen asiantuntijan ryhmä laatii nämä erityisraportit metominikomission puolesta. Lokakuussa saatiin ensimmäinen kertomus, joka lähetettiin 12. marraskuuta komission tietoisuuteen. En nyt aio käydä lävitse kaikkien asiantuntijaryhmän jäsenten ansion luetteloa vaan toteaa että mukaan on tieteellisen taustan omavia henkilöitä, tutkijoita, lääketieteellän asiantuntijoita, taloustieteilijöitä, politiikkoja, valtiotieteilijöitä, ihmisiä, joilla on taustanaan joko poliittinen puoli tai teollisuuden asiantuntemus, jotkut edustavat suurempia yrityksiä, jotkut, tai pikemminkin yksi, edustaa pk-yrityksiä. Mikä tarkastellaan tehtävän antoa, Tehtävänanto perustui seitsemän kysymykseen, joihin meillä oli määrä vastata. Onko yleisiin tavoitteisiin päästy? Kuinka voidaan parantaa sitä vaikutusta, jota ohjelmalla on koko tälle alueelle ja kaikille muullekin politiikalle? Tämän seitsemän puiteohjelman rooli kokonaisvaltaisesti katsottuna. Ja neljäntenä erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska ohjelma otettiin mukaan uusia välineitä. Ovatko nämä uudet välineet riittäviä? ja kuinka voitaisiin paremmin puuttua suuriin haasteisiin. Yksinkertaistaminen on yksi haaste, erittäin tärkeä sellainen, ja muitakin haasteita oli, joita arvioitiin lisäksi. Haluttiin tarkastella, miten FP7 suhtautuu kuudenteen puiteohjelmaan. Ryhmäni nimissä voin todeta, että mikäli tehtävän asettaminen on liian kapeakatseisesti hoidettu, on vaikea toimia. Katsomme, että suurin osa mandaattimme eri kysymyksistä on saatu katettua. Suinpäin osa on saatu vastaukset tässä kertomuksestamme. Nyt Ohjelma on vielä kesken, joten on vaikeaa arvioida, mitä vaikutusta tällä ohjelmalla on Euroopan kannalta. Hyvin paljon näyttöä on jo kuitenkin jo olemassa vaikutuksista. Totesin, että tiedot ja taustamateriaalit olivat paljon paremmassa kunnossa kuin kuutosen arvioinnin yhteydessä. Valvontaa ja vuosikertomuksia oli käytössä. Teimme myöskin omia arvioitamme täytäntöönpanosta ja lisäksi kun me esitimme kysymyksiä komission virkamiehille, mitä kokemuksia heillä oli ohjelmien täytäntöönpanosta, niin tietystikin voidaan pohtia, oliko tämä oikea tapa toimia, mutta minun teki suuren vaikutuksen niiden vastausten laatu, joita saimme komission virkamiehiltä, joten näihin vastauksiin kannattaa suhtautua erittäin vakavasti. Lisäksi erinäisiä tutkimuksia, joita eri maissa tehtiin, mutta myöskin puolueettomata tutkijat tekivät omia tutkimuksiaan ja hyvin paljon haastateltiin ihmisiä. He tulivat joko tiedemaailman puolelta, lisäksi haastateltiin eri järjestöjen edustajia, jotka ovat mukana tutkimuksessa ja niin poispäin. Eri tahoja kuultiin. Lisäksi teimme hyvin Suoritimme hyvin laajan kuulemisen. Eri osapuolia kuultiin kesän aikana netin välityksellä. Saimme yli 500 vastausta kyselyihin. Lisäksi otimme yhteyttä kansallisiin yhdyspisteisiin Uudenin alueella sellaisiin tahoihin, jotka toimivat tutkimusalalla. Ja näitäkin vastauksia saatiin sadoittain. Sitten tuloksista. Ensinnäkin ensimmäinen avainviestimme on seuraava, erittäin tärkeä viesti. Seitsemäs puiteohjelma on oikeilla raiteillaan ja se saa selkeästi merkittäviä tuloksia aikaan – kun eurooppalaista tutkimusta ja tutkimusaluetta kehitetään. Tästä ei ole mitään epäilystä. Tutkimusohjelma toimii. To- joitakin vaikeuksia tietystikin joissakin suhteissa on täytäntöönpanon puolella, mutta on erittäin tärkeää suhtautua myönteisesti kaikkiin näihin hyvin puoliin, joita ohjelmassa on. Tutkimuksen hyödyistä ensinnäkin. Tämä tutkimusohjelma on valtavan laaja ja sillä on merkittävää eurooppalaista lisäarvoa, varsinkin mikäli tarkastetaan tutkimusohjelman kaikkein suurinta osuutta, eli yhteistyöosuutta. Yhteistyö on ainoa tapa, jolla voidaan saada aikaan laajan mittaista rajat ylittävää yhteistyötä. On erittäin todennäköistä, että tällä ohjelmalla on myöskin käytännön tasolla hyvin paljon vaikutusta. Tieteellisen tutkimuksen laatu on asetettu joskus kyseenalaiseksi seitsemännen ohjelman yhteydessä katsomme, että asia on täysin päinvastoin, koska hyvin paljon asiantuntemusta esiintyy. Ja monet tutkimustulokset osoittavat, että tutkimus on laadukasta. Liikkuvuus on tärkeä tekijä, jotta voidaan parantaa tutkimuksen laatua. Meidän havaintojemme mukaan Marie Curie liikkuvuutta edistävä tutkijoiden ohjelma pystyy merkittävä tämän myötä vaikuttamaan tutkijoiden liikkuvuuteen tutkimuksen infrastruktuurien osalta ja myöskin riskinjako rahoitusvälineen osalta, kuten aikaisemmin mainitsin, on tehty tutkimuksia ja on katsottu, että se toimii hyvin. Ja tehokkuus on varmistettu. Selkeä näyttää myöskin siitä, että vaikutus on myönteistä, mikäli verrataan tätä toimintaa kansallisen tason innovatiiviseen kapasiteettiin ja kansallisen tason toimintaan. Rahalle saadaan merkittävällä tavalla vastinetta. Sitten voin käsitellä jotakin alueita, joiden suhteen nähdäkseni on vielä parantamisen varaa. Hallinnollinen taakka ensinnäkin. Tähän palaan kyllä myöhemmässäkin vaiheessa, mutta modien, tutkijoiden ja pk-yritysten kannalta katsottuna hallinnollinen taakka on edelleenkin valtava vaikka jotakin edistystä on saatu aikaan jo. Katsomme niin ikään, että tutkimus on aina riskaaveliä toimintaa. Tutkimuksen liittyy vain valtavan paljon riskejä. Ja täytyy olla mahdollisuus myöskin epäonnistua. Riskin ja luottamuksen välinen suhde saattaa muuttua, koska luottamus on erittäin tärkeää tutkimuksen kannalta. Voin antaa tästä jotakin esimerkkejä sen suhteen, miten pitäisi olla paljon suopeampi esimerkiksi sallittavan riskin tason suhteen. Sitten naisten osallistuminen on toinen seikka. Meillä on 40 prosentin tavoite tässä suhteessa. Tähän ei vielä ole päästy. Teollisuuden puolelta voidaan havaita, tiettyjä lukuja, jotka osoittavat, että naisten osallistuminen on laskenut kuudennen puiteohjelman aikana ja myöskin seitsemännen aikana, mutta tämä ei ole aivan varmaa, koska tilastot eivät aina kerro kaikkea. Kun on kyse yhteisestä teknologia-aloitteesta, meillä ei ole näiden osalta vielä selkeää tilastotietoa, joten emme voi sanoa, onko absoluuttisen varmaa, että naisten osallistuminen on heikentynyt. PK-yritysten puolelta ollaan puolella ollaan lähellä 50 prosentin tavoitetta, mutta ei aivan vielä siihenkään ole päästy. Meillä on myöskin jotakin uusia huolia, joita on käsitelty. Ensinnäkin voi todeta, että koordinoinnin pitäisi olla paljon tehokkaampaa jäsenvaltioiden ja EUn välillä. Syy tähän on se, että vaikka puiteohjelma onkin valtaisan laaja, siitä huolimatta hyvin paljon rahaa löytyy myöskin jäsenvaltioista. Suurin osa löytyy jäsenvaltioista. Meillä on näitä yhteisiä teknologiaa, aloitteita, jetialoitteita. Näihin liittyy kuitenkin se ongelma, että ne ovat kovin monimutkaisia. Ja lisäksi uusien on vaikea päästä mukaan hankkeisiin, uusien yrittäjien. Artikla 185 mukainen yhteistyö on uusi asia ja myöskin yhteinen ohjelmasuunnittelu on uusi asia, joka on vielä lapsen kengissään, joten mitään johtopäätöksiä sen toimivuuden osalta ei voida vielä tehdä. Meillä on myöskin yksi suuri huolenaihe, nimittäin se, että monilla alueilla tutkimuspuolella on ollut ongelmia seitsemännessä puiteohjelmassa ja 12 uuden jäsenvaltion osalta menestystä on saatu paljon vähemmän kuin 15 vanhemmassa jäsenvaltiossa. Joissakin vanhoissakin jäsenvaltioissa menestymisaste on suhteellisen matala. Tästä puhutaan kyllä hyvin paljon ja pohditaan syitä. Kuinka paljon sitten pitäisi antaa aikaa ehdotuksen jättämisen ja lopullisten johtopäätösten välille? Miten pian pitäisi saada päätös tuesta? Tähänkin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka pitkään tuen saanti kestää. Meidän pitäisi nyt keskittyä uudessa puiteohjelmassa ehkä suurimpiin haasteisiin, ilmastonmuutokseen, energian saantiin, väestön ikääntymiseen ja tämän tyyppisiin suuriin kysymyksiin ja kilpailukyky yksi tavoite myöskin. Tutkimukseen ja innovaatioihin pitäisi panostaa enemmän ja myöskin tiedon muokkaaminen ja koulutus pitäisi, tiedonhankinta ja koulutus pitäisi ottaa paremmin mukaan tutkimuksen puiteohjelmaan. Jäsenvaltioiden ja EU-tason välille pitäisi myöskin luoda parempia yhteyksiä. Tutkimuspolitiikkaa pitäisi hieman lähentää. Lisäksi pitäisi tarkastaa kansainvälistä ulottuvuutta ja yhteyksiä eri toimijoiden kesken, kun on kyse yliopistoista ja muista tutkimustoiminnan harjoittajista. Meillä on kymmenen tärkeintä suositusta, jotka löytyvät meidän kertomuksestamme. Se on paljon muitakin suosituksia, mutta kymmenen niistä ehkä nousee muita tärkeämpään asemaan. Nämä kymmenen pitää ottaa prioriteettiasemaan, mikäli halutaan päästä Euroopan tavoitteisiin tutkimuksen osalta. Meidän täytyy päästä ensinnäkin sirpaloitumisesta eroon. Meidän täytyy keskittyä paremmin muutaman asian kuntoon saattamiseen näihin suuriin haasteisiin, jotka äsken mainitsin. ja kriittis, kriittistä massaa täytyy pyrkiä saamaan aikaa näiden suhteen. Lisäksi meidän pitäisi luoda korkealaatuisia tutkimusinfrastruktuureja. Hyvin paljon työtä on jo tehty viime vuosina. Ja niin sanotut äh, tiekartat tai etenemissuunnitelmat ovat tässä suhteessa merkittäviä, nämä roadmapit. Lisäksi infrastruktuuria pitäisi pystyä pönkittämään tutkimushankkeiden loppuvaiheessa. Mitä rahoituksen tasoon puolestaan tulee? Katsomme, että kaikki osoittaa kaikki viittaa siihen, että raha on hyvin käytetty ja tässä noudatetaan backloading strategia, eli tutkimushankkeen loppupuolella aina annetaan enemmän rahoitusta. Ja minun mielestäni rahoitusta pitäisi pitää yllä, jotta sitten kun ohjelma rahoitetaan loppupuolella enemmän, niin tämän rahoituksen pitää jatkoa myöskin seuraavan ohjelmakauden aikana. Ja kun yksinkertaistamista peräänkuulutetaan, ja esitetään kenelle tahansa kysymys, joka toimii tällä alalla, mitä nyt lähinnä tarvitaan, niin kaikki sanovat, että yksinkertaistamista, yksinkertaistamista ja yksinkertaistamista. Tämä on valtava ongelma. Ei tämä ole tekninen ongelma, tämä on poliittinen ongelma. Ei yksinkertaistamisongelmaa voi ratkaista teknisellä tasolla pelkästään, vaan tarvitaan myöskin poliittista halua, poliittisia päätöksiä. Me ehdotamme, että seitsemännen puiteohjelman suhteen pitäisi pistää täytäntöön kaikki ne toimet, jotka nyt on jo laadittu, ja seuraavaa ohjelmakautta varten pitäisi sitten tarkastella sitä, miten rahon varonhoitoasetus on muuttunut tällä välin. Tämä uudistus on nyt tulossa. Ja meidän pitäisi tasapainottaa bottom-up ja top-down lähestymistapaa myöskin. Tasapainon aikaansaaminen on vaikeaa, koska yhteistyöpuolella on ongelmia. PK-yritysten ja muidenkin toimijoiden vaikea päästä mukaan, ja mikäli aihealueet olisivat laajempia, silloin toiminta olisi tehokkaampaa. Tarjouskilpailut ovat siis liian kapea, kapeasti määriteltyjä. Kuten kaikki hyvin tiedätte, on helpompaa luoda uusia asioita kuin päästä vanhoista eroon. Siksi ehdotamme, että nyt pitäisi pohtia jonkinlaista moratoriota uusille välineille. Mitään uusia välineitä ei pitäisi ottaa käyttöön ennen kuin vanhoja on riittävästi kehitetty ja arvioitu. Ja sähköpostitse tapahtuva asioiminen, sen suhteen tavoitteena on 70 prosenttia. Tällä hetkellä tämä on kuitenkin vain 30 prosentin tasoa. Tämä ei koske pelkästään komissiota. Tulkkikoria kysyi naisten osallistumisesta. Naisten osallistumisen suhteen ei ole vielä päästy tavoitteeseen, koska nyt ollaan vasta 30 prosentissa keskimäärin. Joissakin jäsenvaltioissa tilanne on vielä huonompi. Kyse ei ole välttämättä tutkimusohjelmasta. Ei välttämättä sillä voida ratkaista ongelmaa. Parempi olisi saada aikaan yhteistyötä rakennerahastojen kanssa, jotta on voitaisiin ratkaista. Toteaisin, että seitsemäs puiteohjelma on avoinna myöskin kansainväliselle yhteistyölle, mutta tässä suhteessa tämä asia on vielä hieman levällään, liian hajanainen tämä järjestelmä. Pikemminkin pitäisi jollakin tavalla johdonmukaisesti kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Lopuksi vielä joitakin lyhyitä kommentteja, jotka liittyvät seitsemänteen puiteohjelmaan. Tiedän, että ette tästä tällä hetkellä vielä keskustele, mutta pian tämä keskustelu teilläkin on edessä. Haluaisin esittää jotakin ajatuksia tästä. Ensinnäkin tavoitteet seuraavaa ohjelmakautta varten. Teollisuus pitäisi paljon paremmin ottaa mukaan ja luoda parempia yhteyksiä tutkimuksen ja innovaation osalta teollisuuden suuntaan. Katsomme, että enemmän pitäisi keskittyä myöskin suuriin haasteisiin nimenomaan. Strategisesti pitäisi myöskin keskittyä enemmän kansainväliseen yhteistyöhön johdonmukaisella tavalla. Lisäksi luoda parempia yhteyksiä tutkimuksen innovaatioiden kesken ja myöskin tutkimuspuolen koulutus ja ammattikoulutusta pitäisi, koulutusta ja ammattikoulutus pitäisi vahvistaa. Niin ikään tarvitaan parempaa koordinointia jäsenvaltioiden ja EUn kesken tutkimusagenda voitaisiin organisoida uuteen uskon sen suhteen, miten asetetaan tavoitteita asiantuntemuksen, kilpailukyvyn ja yhteiskunnallisten tavoitteiden osalta. Tässä oli oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Ilomielin olen valmis keskustelemaan teidän kanssani ihan mistä vain haluatte keskustella. Ja, meine Damen und Herren, das waren die ersten... No niin, arvokollegat, tässäpä ensimmäiset tiedot, jotka saimme. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Odi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Annerbergia tästä esittelystä ja haluaisin välittää muillekin asianomaisille onnittelut tästä asiakirjasta. Se on erittäin tärkeä pohja, jonka myötä voimme työstää päätöslauselmaa ja alma-aloitteesta mietintöä näitä asiakirjoja, jotka ovat nyt pöydällä. Tämä teidän arvioinnin ja neuvoston kanta ja komission tiedonanto ovat kaikki tässä mielessä tärkeitä. Minulla on useita kysymyksiä. Teidän arvioinnistanne saa sellaisen kuvan, että te kohdistatte huomioon hyvin tarkkaan seitsemänten puiteohjelman. Tämä on tietenkin ymmärrettävä, mutta tuntuu siltä, että ottaa huomioon kokonaisuudessa eurooppalaista julkista tutkimusta, ja siteitä jäsenvaltioihin. Suuri osa tutkimuksesta kuitenkin tehdään jäsenvaltioissa. Tästä saadaan sellainen kuva, että no en nyt sanoisi, että ei ole ollenkaan lentäjä koneessa, mutta on vähän sellainen vaikutelma, että jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välinen koordinaatio ei ole oikein kunnossa eikä siitä ole mitään arviointia kun katsomme teidän, äh, äh, kir, äh, te, teidän kirjettä, niin ei sitä ole myöskään pyydetty, joten on aivan normaalia, että, että siitä puhu, mutta voisitteko kertoa, mikä on teidän käsityksenne Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välistä suhteita, suhteista tässä asiassa? Yksinkertaistamisesta kiitän tuestanne. Olemme pyrkineet tähän jo vuoden 2007 vastuvapausmenettelyn jälkeen tässä ja tuolla taloudellisessa valiokunnassa olemme tätä pyytäneet ja Carvalho kollega on tehnyt erittäin hyvää työtä tässä asiassa. Puhuitte tällä seitsemännestä kertomuksesta, mutta puheenjohtaja myös kuudennen tutkimuksen puiteohjelman osalta esitettiin useita valituksia koskien liiallista byrokratiaa. Haluaisin vielä korostaa jälleen kerran, että, että korjaisimme tämän asiaan. Tässä joitakin huomioita ja haluaisin vielä kiittää teitä puheenjohtaja, te ette puhuneet tästä jaetusta riskistä siihen liittyvästä mekanismista. En tiedä, saammeko, tässä, voisinko saada tästä lisää tietoa, siis tämän jaetun riskien mekanismi. Seuraavana edustaja Herzog. It's okay. <laughs> no, I was not sure that I applied. Niin, anteeksi herra puheenjohtaja. Minä luulin, että ennen minua olisi moni muu vielä puhumassa, mutta kiitokset kollega Annebergerille tästä alustuksesta. Haluaisin esittää vähän samantyyppisiäkin kysymyksiä kuin kollega Odi. Mielestäni on erittäin tärkeää, että FP7 arvioidaan, mutta minua kiinnostaisi kuulla enemmän siitä, mitä jo sanoitte, että monilla aloilla ei ole päästy kovin pitkälle. Mihin nämä liittyvät, mihin aloihin? Ovatko ne FP7 liittyvät uudet alat vai niin sanotut perinteiset alat, joilla ei ole saatu menestystä aikaiseksi? Ja mitä tulee sitten tähän eroon 12 uuden ja 15 vanhan jäsenvaltion väliin. Tämä ensimmäinen kalvo, siitä kävi minun mielestäni ilmi, että työryhmässä ei ole yhtään tämän EU-12 ryhmästä, vai olenko tässä väärässä? Meidän täytyy arvioida myöskin uusia menetelmiä arvioitiinko niitä, esimerkiksi näitä yhteisyrityksiä tai yhteishankkeita, onko sen suhteen uudistustarpeita olemassa, eli onko sillä rintamalla päästy hyvin eteenpäin vai tarvitaanko muutoksia. Ja lopuksi vielä siihen, mitä kollega Odi totesi, meidän täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa kansallisen EU-tason toiminnan välille ja meidän täytyy saada linkitys aikaiseksi, koska EUlla on vastuu FP7 liittyen, mutta myöskin kansallisen tason toiminnan kehittämisen saralla. Ja kiitän jo nyt tässä vaiheessa siitä, että annatte minulle näihin kysymyksiin vastauksen. Kiitoksia. Oh, no. Kiitoksia. Vielä yksi viesti sihteeristön, sihteeristön puolelta Tämä riskinjakokysymys, se asia on jo hoidettu kuntoon. Kollega Mann otti tämän muutama viikko sitten jo esille. Unohdin tämän asian kokonaan, mutta nyt edustaja Rybisch, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia tästä asetuksesta. On hienoa kuulla ulkopuolisen suusta, miten ohjelmat toimivat. Minun mielestäni tämä puiteohjelma on ollut melkoinen harppaus oikeaan suuntaan ja aikanaan kuudenteen ohjelmaan verrattuna. Se on saatu myöskin lisää varoja käyttöönsä. Miltä näyttää tilanne kahdeksatta ohjelmaa silmällä pitäen? Onko mahdollisuus saada todellakin 100 prosenttia lisää tai voitaisiinko omia varoja käyttää tässä hyväksi? Esimerkiksi hiilidioksidikauppajärjestelmän kautta, sillä juuri tämän Huutokaupan kautta on tarkoituksena varmistaa, että nämä CO2-tavoitteet saadaan saavutettua. Ja sitten toinen kysymys, tämä eurooppalainen ins- teknologiainstituutti, voitaanko se jollakin tavalla, sitä voitaisiin jollakin tavalla kehittää eteenpäin. Onko siis teidän mielestänne järkevää ottaa käyttöön tällainen Competition implementation Ohjelma, eli ohjelma, jonka tarkoituksena on muuttaa nämä tutkimustulokset käytännön tason toimenpiteiksi esimerkiksi koulutuspuolella, eli että me varmistettaisiin, että tämä, nämä tutkimustulokset kantaisivat myöskin hedelmää koulutusmaailmassa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Madurelle. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensin kiittää herra ja hänen läsnäolostaan, hänen ja hänen työstään, niin kuten myös asiantuntijaryhmän muiden osallistujien työstään koskien tätä seitsemännen puiteohjelman väliaikaisarviota. Tämä on meille erittäin tärkeä asia, koska meidän on puututtava tähän kahdeksannen puiteohjelman työhön ennen kuin on täysin arvioitu seitsemättäkään. Te olette oikeastaan jo sanoneet kaikki asiat, mutta mm, haluaisin, että vielä puhuisitte joistakin tavoitteista, joista seitsemännen puiteohjelman osalta puhuimme ja te käsittelitte ne hieman ohi mennen. Ensinnäkin seitsemännestä puiteohjelmasta on sanottu, että sillä pyritään kannustamaan yksityistä osallistumista. Osallistumisprosentit ilmeisesti ovat korkeampia tässä puitelmassa kuin aikaisemmin, erityisesti koskien erityisohjelmaa yhteistyö. En tiedä, voisitteko antaa lisää yksityiskohtia tästä asiasta, erityisesti koskien sitä, kuinka nämä välineet ja toimet ovat toimineet seitsemännen puiteohjelman puitteissa, kuten GTI, jonka mainitsit ja sanoi, että joitakin valituksia on esitetty koskien myös tätä 15 prosentin PK-yritysten osallistumisen määrän mainitsitte sen mennen, mutta voisitteko kertoa siitä vielä enemmän. Sitten haluaisin vielä puhua inhimillistä voimavaroista. Te mainitsitte erittäin tärkeät Marie Curie stipendit, tämä edistää liikkuvuutta, se on erittäin tärkeää, mutta haluaisin erityisesti tietää missä määrin ollaan pääsemässä niihin tavoitteisiin, jotka vahvistimme koskien tutkijoiden määrän lisäämistä ja sitä, että Euroopasta tulisi houkutteleva paikka muiden maiden tutkijoille, että voitaisiin nuorison keskuudessa innostaa tutkijan uralle lähtiöitä. Herra Odin kanssa haluaisin kysyä, kuinka arvioitte sitä, onko mahdollisesti tutkimuspolitiikan koordinointi peru, parantunut kansallisella ja alueellisella tasolla sekä sisällön että rahoituksen osalta. Olemme saaneet joitakin huomioita koskien sitä, että rahoitusvarat EU-sta eivät ole kuitenkaan merkinnyt, merkinneet kokonaisvaltaista tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta, vaan sillä on korvattu kansallista rahoitusta. Haluaisin myös, että arvioisitte koordinointia. Mainitsitte tämän kyllä, mutta kuinka tämä, tämä ohjelma on koordinoitu muiden ohjelmien kanssa ja voisitteko kertoa, onko todella päästy siihen, että moni, että poikkitieteellisyyttä olisi kan, kannustettu, onko, me, voisitteko kertoa siitä, kuinka nämä yhteiset hakumenettelyt esimerkiksi ovat toimineet? Kiitoksia. Angelis. Ja seuraavana edustaja De Angelis. Eh, grazie, mm, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä alustuksesta, joka oli mielestäni todella hyvin kiinnostava. Myös siksi, että tutkimus on äärimmäisen tärkeä aihealue ja siihen olisi, tut- siihen olisi investoitava yhä enemmän sekä tutkimuksen että innovointiin. Erityisesti nuoriin tutkijoihin olisi panostettava. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Ensimmäisenä kysymyksenä siis eh, haluaisin esittää sen, kuinka voisimme edistää nuorten tutkijoiden aseman eh, ohjelman eh, eri välineiden kautta. Toinen kysymys on minulle henkilökohtaisesti erityisen tärkeää ja se koskee PK-yritysten suhdetta näihin tutkimusohjelmiin. Puhun tästä myös omasta kokemuksestani käsin. PK-yrityksillä on usein suuria vaikeuksia tässä ja haluaisin todella kuulla teiltä enemmän pk-yritysten suhteesta näihin ohjelmiin. Sitten haluaisin vielä lisää kehittelyä sekä joka koskee yksinkertaistamista. Joskus pk-yritykset juuri pienuutensa takia ovat tilanteessa, jossa niiltä puuttuu riittävät välineet ja voimavarat niin, että ne voisivat hyötyä näistä ohjelmista. Olisi siis hyvin tärkeää tarkastella uudelleen rahoitusjärjestelmää, tiiden tarkastusmenettelyjä. Ne ovat usein jo liian monimutkaisia. Sitten olisi todella pohdittava sitä kuinka voitaisiin tukea pk-yrityksiä, kuinka voitaisiin vähentää suunnittelukustannuksia, jotka ovat pk-yritysten harteilla näissä tutkimusohjelmissa. Tämä yksinkertaistamisesta sitten vielä lopuksi. Seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpano on nyt jaettu komissiossa usealle pääosastolle. Se tekee tietystä tilanteesta hyvin monimutkaisia, erityisesti silloin, kun olisi samalla tavalla sovellettava sääntöjä ja menettelyjä, kun myönnetään tukea tutkimukselle. Tästä syystä minusta olisi toivottavaa ja tärkeää, että perustettaisiin yhteiskomitea, joka edesauttaisi kommunikaation sujumista ja, ja sitä, kuinka seitsemät että puiteohjelma tulkitaan pääosastojen välillä, jotka tätä samaa ohjelmaa kuitenkin täytäntöönpanevat. Kiitoksia. Tsukalas. Ja seuraavana edustaja Tsukalas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kutsuvierastamme. Minulla on pari aivan lyhyttä kysymystä. Minulla ei ole mitään lukuja nyt tässä käytettävissä, niin ennen kuin keskustelemme seitsemännen puiteohjelman budjetista, niin olisin mielelläni tietänyt, mikä sija Euroopan tutkimuksella ja kehityksellä on kansainvälisessä puitteissa, maailmanlaajuisissa puitteissa. Uskon, että joillakin aloilla meillä, on, meillä ei ole syytä suurenkaan optimismiin Euroopan osalta. Odin työkin tästä puhuu. Meillä tulee vielä tilaisuuksia palata tähän asiaan. Meidän, meillä on tämä Eurooppa 2020 strategia, joka pitäisi olla Lissabonin strategian jatko, mutta kukaan ei kuitenkaan selvästi ole määritellyt sitä, mikä olisi eurooppalaisen tutkimuksen paikka kansainvälisessä tutkimuksessa, ottanut huomioon rahoituksen ja sen tekemät tuottavat tulokset. Ehkä mm, valiokuntamme puheenjohtaja voisi järjestää kuulemistilaisuuden, jonka kautta voisimme asettaa Euroopan paremmin oikeisiin yhteyksiinsä kansainvälisellä formilla – ja ottaen huomioon myös aikaperspektiivin vuoteen 2020 ja 2025kin asti. Tässä viitaan hiljattain tehtyihin tutkimuksiin. Sitten täällä juuri kerrottiin, että rahoitukset on käytetty oikein hyvän. Tässä on kuitenkin, hyvin. Tässä on kuitenkin ongelma ja Rova Carvalho osoitti sen erittäin hyvin, kun menettelyjä pyritään yksinkertaistamaan. Olin kuitenkin hiljattain lähettänyt, esitänyt kysymyksen valiokunnassa ja komissiolle ja minulle kerrottiin, että, että valvontaa tehdään 0,4 prosentin äh, kiintiöltä ja tämä johtaa 4 prosentin virhemarginaaliin. En usko, että tässä ole mikään lineaarinen malli. Jos 4 prosenttia 4 prosenttia arvioitaisiin, ei varmaankaan ole 40 prosentin virhe, Kuitenkin eh, näillä luvuilla, mitä meillä on, niin eh, virheitä on kaksi miljoonaa. En tiedä, miksi olette sitä mieltä, että rahoitus on hyvin käytetty. Kiitos ja seuraavana edustaja Kavalio. Thank you very much, President. I would like to thank Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä ja kommenteista, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen. The simplification, uh, as you... Mitä yksinkertaistamiseen tulee, ja niihin toimiin, jotka voidaan pistää täytäntöön ilman, että muutetaan varanhoitoasetusta. Tästä toimenpideryhmästä haluaisin todeta, että komissio on pistänyt jo täytäntöön hyvinkin hiljattain joitakin toimia. Se on ilmoittanut kolmesta toimenpiteestä, joilla pyritään yksinkertaistamiseen, mutta muitakin toimia voidaan toteuttaa ilman, että muutetaan varhantoasetusta tai sallitun riskin tasoa. Kuultuani, mitä herra Odi sanoi, toteaisin, olen varma, että hänkin on samaa mieltä, että välitarkastuksen yhteydessä meidän pitäisi varmistaa, että kaikki yksinkertaistamistoimet pistetään täytäntöön ja pohditaan, pitäisikö muuttaa muita asetuksia ja säännöksiä niiden säännösten täydentämiseksi, joista nyt on jo puhuttu. Mitä seitsemännen puiteohjelman rakenteeseen tulee? Uskoakseni meillä on vielä aikaa ja rahaa käytettävissä, joten muutoksia voidaan vielä tehdä, mikäli havaitaan, että ongelmia on. Monessa suhteessa seitsemäs puiteohjelma toimii hyvin, eikä sellaista järjestelmää kannata muuttaa, joka toimii jo hyvin. Mutta mikäli on parantamisen varaa, niin silloin parannetaan, tai pitäisi parantaa. kolme lyhyttä kommenttia tai kysymystä. Jotta saadaan aikaan tasapaino näiden suurten haasteiden toteuttamisen suhteen ja toisaalta näiden muiden tavoitteiden suhteen meillä on nämä suuret haasteet ja muut, mutta mitä mieltä olette nyt tietotekniikkapuolella esiintyvästä ilmiöstä ja bottom-up lähestymistavasta, joka mahdollistaisi sen, että annettaisiin tilaa uusille ajatuksille ohjelman yhteistyöosuudessa osiossa. Kuuleminen, eri osapuolten kuuleminen silloin, kun pyritään yksinkertaistamiseen. Monet pk-yritykset valittavat siitä, että taakka on liian raskas. Niin kuulemisen pitäisi suorittaa pelkästään ei pelkästään yksinkertaistamisen suhteen, vaan ohjelmien suunnittelunkin yhteydessä jo pitäisi ottaa eri osapuolet ja niiden näkemykset huomioon. Pitäisi tehdä enemmän tutkimusta ja tutkimusta enemmän antaa tehtäväksi pk-yrityksille. Ehkä pitäisi pk-yritysohjelmia seitsemännessäkin puuteohjelmassa jo rukatavan uuteen uskoon. Kun tarkastellaan tuloksia ja niin saadaan enemmän tietoa markkinoiden toiminnasta – Toteasin, että erään aiemman tutkimusohjelman yhteydessä meillä on erittäin arvokas hanke, jossa oli mukana menestyksekkäitä hankkeita, jotka pystyivät sitten tulostensa perusteella hakemaan lisärahaa. Mitä mieltä olet tästä? Innovaatioiden aikaansaaminen ei ole helppoa. Mitä mieltä olette siitä, että palkittaisiin tutkimustuloksista ja tieteellisestä tutkimuksesta lisärahoituksella ja tuotaisiin tutkimus lähemmäksi markkinoita. Täten saataisiin parempaa arvoa tutkimuspuolen tuloksille ja tehdyille satsauksille. Mitä mieltä tästä? Kollega Gutierrez Cortines, olkaa hyvä. Yo seguido muy de cerca esta evaluación. Olen oikein tarkkaan läheltä seurannut tätä arviointia ja olen lukenut sen usean kertaan ja minulla on onniteltava teitä sen osalta. Minulla on kuitenkin joitakin kysymyksiä professorille. Haluaisin eh, täydennystä tietoihin erityisesti koskien niitä kohteja, joita olette korostaneet. Esimerkiksi olette puhuneet innovointivälineistä ja kehottaneet, että ennen kuin niiden tuloksia nähdään, ei niin pitäisi perustaa uusia, että kuitenkaan kerron näistä tuloksista. Haluaisit, että ottaisitte yhden askeleen eteenpäin ja olisitte totuudenmukainen ja, ja tai sitten riskejä. Minä kannatan, että tätä toteutettaisiin. Kuitenkin komissiossa luodaan joka päivä uusia välineitä ja käytetään suurta propagandaa on näitä lippulan laiva hankkeita, joita emme oikein esitellä, mitä ne ovat, ja ne esitellään innovointeina. Toiseksi minusta, minulta puuttuu vielä toinenkin arviointi, ja sekin koskee, koskee innovointia ja tutkimuksen ja innovoinnin välisiä suhteita. Suuri osa innovoinneista on valtion tehtävä, koska se koska 70 prosenttia näistä yrityksistä ovat julkisia, vaikka ne eivät siltä näyttäisikään. Tiedämme kuitenkin, että nämä suuret eurooppalaiset yritykset ovat jul- julkisia on tutkimuksia, jotka osoittavat, että, jul, että valtiot eivät osta innovointeja usein ehkä rahoitusta. Ne ostavat ne mieluummin äh, hankkivat kahden vuoden äh, sopimuksia sen sijaan, että innovoisivat. Ja näin ollen, kun jäsenvaltioiden ja altioiden on ostettava jotain, ne eivät osta innovointia, te, ne eivät toteuta niitä sa- sairaaloissa usein taloudellisista syistä. Mikä rooli tällä on yksityisellä ja julkisella sektorilla? Seuraava kysymys joidenkin maiden eh, jälkijättöisyys ja osallistumisen puute. Minulla on sellainen vaikutelma, että niin kauan kuin ei ole riittävästi koordinoitu huippuosaamisen kriteerejä, niin tämä rahoituskaan ei onnistu. Tän, meidän on annettava palkinto niille maille, jotka ovat toteuttaneet näitä hyvin ja ottaneet mukaan kriteereitä. Nyt kuitenkin puhumme rahoituksen alueellistamisesta tai rahoituksen jakamisesta. Meidän on kuitenkin keskusteltua siitä, millaisia rahoituksia kukin ministeri vie omiin maahansa, maihinsa. Tämä ei onnistu, mikäli meillä on näitä huippuosaamisen kriteereitä. Ja sitten viimeinen, viimeinen kysymys olemme puhuneet inhimillisistä resursseista. Mitä eurooppalaisten yliopistojen kanssa sitten tapahtuu? On maita, joissa seitsemännen puiteohjelman hallintavälineet eivät toimi. Espanjassa omassa maassani esimerkiksi hankumenettelyiden kautta yksityinen sektori ei voi osallistua. Kuinka sieltä sitten rahaa saataisiin, jos ne eivät voi osallistua suuren osaan näitä tutkimushankkeita. Suuret sairaalat äh, eivät voi osallistua ja monet suuret säätiötkin ovat äh, suljettu ulkopuolelle. Tämä merkitsee, että täällä on valtavia pidäteltyjä rahamääriä. Ei varmaan näin käy muissakin maissa. No tässä varmaan oli jo riittävästi. Kiitoksia. Kollegin Thompson. Seuraavana edustaja Thompson. Yes, uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin kiittää vierastamme tästä kattavasta selvityksestä. Mielestäni otitte tärkeät asiat esille ja pitää paikkaansa, että Euroopan unionin tutkimusohjelman tuoman lisäarvo on kaiken A ja O, sillä sitä me kaipaamme ja erityisesti millä tavalla sillä voidaan muuttaa rakenteita, kansallista tutkimusta ja liikkuvuutta. Se on tärkeä kysymys. Te viittasitte myöskin kehitystarpeisiin ja mielestäni jäi yksi asia mainitsematta. Me olemme viitanneet paljon hallinnolliseen työtaakaan, muttei hallinnolliseen tutkimustoiminnan rajoittamisongelmiin. Kun puhumme teollisuudesta, niin täällä se tarkoittaa käytännössä tuotantoa, mutta toivottavasti teidän sanomaanne ja käyttämänne sana teollisuus tarkoittaa teollisuutta eikä tuotantoa. 75 prosenttia unionin työntekijöistä toimivat palvelualalla ja on todellakin tarpeen huomioida tämä seika. Ja mitä tulee tämä alojen välinen yhteistyö, jos me haluamme toteuttaa projektin, minulla on tästä käytännön kokemuksia, niin ongelmana on esimerkiksi se, että nanoteknologiapuolella Euroopassa ja ollaan yhteydessä Köpenhamin Business Schooliin, niin he haluavat todellakin saada aikaiseksi todellisia projekteja, mutta niiden käytännön toteutus on hyvin hankalaa. Ja mitä sanoitte näistä suurista haasteista, Niin, näistä suurista haasteista puhuitte myöskin. Nehän ovat monialaisia kysymyksiä. Tietenkin meidän täytyy panostaa uusiutuviin energialähteisiin, mutta meidän täytyy myöskin saavuttaa kansalaiset, millä tavalla he voisivat muuttaa omaa käyttäytymistään, joten meidän täytyy pitää kiinni myöskin tietyissä määrin tästä puiteohjelman nykyisistä rakenteista, mutta sitä tulisi täydentää uusin rakentein. Ja niin kuin sanot, täällä sanottiin, että tarvittaisiin uusia täytäntöönpanon menetelmiä. PK-yritykset sitä tuskin kaipaavat. He tarvitsevat tiedonsiirtomahdollisuutta, tietotaidon siirrettävyyttä, ehkäpä juuri tällaisen innovaatiostrategian kautta. Kiitoksia. Arvon kollegat, nyt ongelmana on aikataulutus. Puheenvuoropyyntöjä on vielä vaikka kuinka monta. Ja edustaja Annaberg haluaisi jo tässä vaiheessa vastata ensimmäisiin kysymyksiin. Niin seuraava esityslistan kohta, sehän oikeastaan liittyy myöskin tähän, joten ehkä se voitaisiin linkittää tähän, koska muuten meillä aika loppuu kyllä kesken. Mutta mielestäni kollega Annaberg voisi nyt vastata ja sitten siirrytään uusiin kysymyksiin, jos teille vain sopii. Olkaapa hyvä. Many questions. I do... Kysymyksiä oli kovin monta, mutta teen parhaani. Ensinnäkin esittelijän kysymykset. Herra Odin kysymykset. Ensimmäinen niistä liittyi siihen, mitä jäsenvaltiot tekevät ja mitä unioni tekee ja näiden toimien väliseen suhteeseen. Tämä on tietystikin äärimmäisen tärkeä kysymys. Kuten tämän oikein totesitte, meidän mandaattiimme ei kuulunut arvioida kaikkia eurooppalaista tutkimusta. Olemme kuitenkin voineet havaita käytännössä, että Eurooppa ja eurooppalainen tutkimus ja eurooppalaiset innovaatiot E, ja pyrkimykset tarttua suurin haasteisiin edellyttävät sitä, että Euroopan taso ja jäsenvaltioiden taso toimii käsi kädessä. Ja kun tarkastellaan rahakysymystä, eri määritelmien kuultu ja eri lukuja myöskin on mainittu. Seitsemäs puiteohjelma myötä vaikuttaa 5 tai 15 prosentin luokkaa eurooppalaiseen rahoitukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot maksavat viuluista 95-85 prosenttia tai siltä väliltä, joten parempaa yhteistyötä tarvitaan. Tämän päivän selvää. Tarvitsemme menetelmiä ja menettelytapoja, joilla tämä kaikki saadaan toimimaan. Kuudensa puiteohjelmassa meillä oli jo eränettä toimintaa, Eranet Plussa toimintaa, artikla 5 alaista toimintaa – pienimuotoista sellaista. Ja henkilökohtaisesti katson, että yksi lupaava asia on tämä yhteinen ohjelmasuunnittelu. jäsenvaltioita voivat sen avulla saada enemmän aikaan suurten haasteiden suhteen. Meidän arvioinnissamme ja myöskin tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää löytää tehokkaita tapoja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioiden ja EUn välillä. Ymmärsin myöskin, että tämä on yksi niistä aiheista, joista te olette hyvin paljon keskustelleet, kun olette kirjoittaneet mietintönne. Toinen seikka liittyy yksinkertaistamiseen. Me olemme tästä aivan samaa mieltä. Jälleen kerran painottaisin, että kyse on poliittisesta ongelmasta. Ei tätä voida virkamiestasolla ratkaista tätä ongelmaa. Ja vaikka haluaisikin pistää täytäntöön, täytäntöönpanon säännöt, jotka liittyvät äh, varantasetuksen, tarvitaan poliittista tukea tälle, koska muuten täytäntöönpano ei onnistu. Sitten riskinjakko rahoitusvälineestä ja sen erillisestä arvioinnista. Olemme samaa mieltä siitä arviosta, että tulokset ovat olleet oikein hyviä kriisi omalta osaltaan on ehkä myötä vaikuttanut siihen, että tässä on onnistuttu. Sitten Rova Herzogin kysymys, joka liittyy onnistumisprosenttiin. Onnistumisprosentti vaihtelee hyvin paljon eri alueilla. Esimerkiksi ensimmäinen tutkimusneuvoston Tarjouskilpailu johti vain noin 5 prosentin onnistumisprosenttiin. People-ohjelman suhteen myöskin menestys oli kohtuullisen vaatimatonta ja yhteistyöohjelmassakin, kun on kyse yhteiskuntatieteistä ja humanistisista tieteistä ja ympäristöstä, siellä ei onnistuttu mikään hyvin. Ja mikäli pohditaan kaikkea sitä työtä, jota tutkija joutui tekemään, kun hän osallistui tarjouskilpailuun ja sitten havaitaan, että onnistumisen taso on vain 10 prosentin luokkaa, niin sitten herää kysymys, miksi oikeastaan tuli hakeneeksi ylipäänsä rahaa. Tämä saattaa lannistaa ihmisiä. Ihmiset eivät hae tätä rahaa, mikä onnistumisprosentti on näin kovin matala. Sitten uudet jäsenvaltiot EU-12. Tilanne ei ole aivan mustavalkoinen. Meillä on virolainen professori mukana työryhmässämme. Viro on hieman erilainen kuin muut jäsenvaltiot, uudet jäsenvaltiot, koska se on onnistunut suhteellisen hyvin, mutta muiden osalta on vielä suuria ongelmia. Ja pitkällisesti voitaisiin pohtia näitä ongelmia ja pohtia sitten, mitä pitäisi tehdä, mutta johtopäätöksemme on, että sen jälkeen kun ja koska puiteohjelmassa on kapasiteetin rakentamisesta ja kehittämisestä ja erinomaisuudesta. Tarvitsemme tehokkaampaa yhteistyötä rakennerahastojen suuntaan, mikäli haluamme todenteolla puuttua näihin ongelmiin. Sitten yhteiset teknologia-aloitteet, jetihankkeet, ne ovat uuden tyyppinen yhteistyön muoto. Siinä teollisuus asettaa tavoitteet. Tästä on kohtuullisen vähän vielä kokemusta. Itse katson, että tämä on erittäin mielenkiintoista toimintaa, koska kyseessä on toimia, joiden lähtökohtana on se, mitä teollisuus itse haluaa yhteistyöltä. Hyvin monista asioista emme vielä paljonkaan tiedä, koska tämä on vielä uutta, tämä yhteistyö. Te käsittelette myöskin jäsenvaltioiden ja EU-tason toimien yhteyksiä. Herra Ryybikille totesin, että kun olin komission palveluksessa, Olin mukana neuvottelemassa päästökauppadirektiivistä, mutta en koskaan kuvitellut, että tämä ajatus putkahtaisi esiin, että joku käyttäisi päästökaupan, päästökaupan tuomia tuloja tutkimuksen rahoittamiseen. En olisi ikinä kuvitellut, että näin käy. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta en minä kyllä tätä millään tavalla voi kommentoida. En olisi ikinä kuvitellut, että joku keksisi tällaista. Euroopan äh, teknologiainstituutista ja, te- ja, ja tutkimusneuvostosta totesin, että kun prosenttilukuna arvioidaan onnistumista ja yhteistä strategista puitekehystä, mikäli oikein ymmärsin, kysymys liittyy siihen, miten voitaisiin eri toimijoita yhdistää puhaltaa yhteen hiileen. Tämä olisi erittäin hyvä ajatus, mikä tässä onnistuttaisiin. Tämä olisi paljon helpompaa, mikäli voitaisiin lisätä tehokkuutta innovaatiopuolella ja tutkimuksessa. Mikä, mikäli kaikkiin saatettaisiin samaan pataan, niin ehkä paremmin onnistettaisiin, mutta ei minun tehtävänäni ole tällaista johtopäätöstä tehdä. Tärkeämpää on pohtia sitä, mitä te ajattelette asiasta, mitä neuvosto ajattelee. Madurell esitti kysymyksiä, joka liittyy yksityisiin investointeihin. Tähän liittyy jotakin ongelmia. Emme tarkalleen tiedä, kuinka paljon rahaa käytetään tämän tyyppiseen yhteistyöhön teollisuuden puolella. Meillä ei ole kunnollisia tilastoja myöskin yhteisistä teknologiahankkeista. Riskinjakoväline tuntuu toimivan suhteellisen hyvin. Ja tuota instrumenttia me ainakin pidämme sellaisena, jonka toimintaa pitäisi jatkaa. PK-yrityksistä pitää paikkaansa se, mitä te sanoitte. Nyt olemme lähempänä tavoitetta, mutta vakavia ongelmia on edelläkin edessämme. PK-yritysten on vaikea käsitellä kaikkea tätä byrokratiaa, taakkaa, mikäli haluaa tukea seitsemästä ohjelmasta. Taakka on kovin raskas. Marie Curie, yhteistyömuoto. Minä kannatan hyvin paljon Marie Curie-ohjelman hyväksi käyttöä. Olisi mielenkiintoista havaita, kuinka hyvin se toimii niiden suhteen, jotka ovat saaneet rahaa ohjelmasta. Miten hyvin ne menestyvät sitten, kun ne hakevat rahaa Euroopan tutkimusneuvoston puolelta. En tiedä, miten tämä onnistuu käytännössä. Tästä ei ole tietoa. Koordinointia koskeva kysymys esitettiin myöskin kansallista politiikkaa koskeva kysymys. Olen samaa mieltä siitä, että näihin liittyy suuria ongelmia. Herra De Angelis puolestaan esitti kysymyksen siitä, miten saataisiin enemmän nuoria tutkijoita mukaan. Tämä on tämmöinen kokonaisvaltainen yleinen kysymys, mutta tietystikin Marie Curie on tärkeässä asemassa, kun on kyse nuorten tutkijoiden koulutuksesta ja pyrkimyksestä lisätä tutkijoiden liikkuvuutta. Viittasitte myöskin pk-yritysten tila, oleviin ongelmiin. Tästäkin olemme tietystikin samaa mieltä. Lisäksi mainittiin täytäntöönpanon jakautuminen eri pääosastojen kesken komissiossa. Emme ole arvioineet tätä puolta, mutta sen sijaan olemme pohtineet erillisvirastojen roolia. tämän vaikean alkukauden jälkeen nämä virastot toimivat tällä hetkellä suhteellisen hyvin ja katsomme, että nyt on potentiaalia, mahdollisuuksia lisätä jopa virastojen toimintaa tulevaisuudessa. Herra Tsukalas puolestaan kysyi kysymyksen, joka liittyi eurooppalaisen tutkimuksen asemaan suhteessa kansainväliseen tilanteeseen. Kolmen prosentin tavoite, joka meillä oli Lissabonin strategiassa, joka meillä on edelleenkin 2020 strategiassa mukana, siihen ei ole päästy. Nyt ollaan 1,5 prosentin tasolla vasta. Joissakin Euroopan maissa, kuten Ruotsissa ja Suomessa, luku on jo yli 3 prosenttia. Mutta mikäli todenteolla haluamme olla kilpailukykyisiä esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin tai muihin maihin eri puolilla maailmaa, maihin, jotka satsavat tutkimukseen yhä enemmän rahaa. Meidän täytyy päästä tähän kolmen prosentin tavoitteeseen, koska se on ehdottoman tärkeää. Virhetaso, neljän prosentin luku, joka mainittiin. En ole varma, pitääkö tämä luku paikkaansa. Kuvittelisin, että luku olisi pienempi. Tämä on minun mielikuvani. Yritän nyt argumentoida sen puolesta, että meidän täytyy nyt pyrkiä muuttamaan luottamuksen ja riskin välistä tasapainoa koska mikäli menee tutkimukseen mukaan, rahaa on pakkokin menettää, ei petosten vuoksi, vaan ihmisen. on joskus ajatuksia, jotka eivät toimi, mutta siitähän tutkimuksessa on kyse. Ei tutkimusta tarvitsi, tarvittaisi, mikäli etukäteen tietäisi, toimiiko joku vai ei. Ja ihmisiä täytyy, ihmisiin täytyy luottaa silloin, kun he tekevät tutkimussuunnitelmiaan. Ja täytyy luottaa heidän älykkyytensä. Nämä ihmiset eivät ole mitään neurokraatteja, he ovat tutkijoita. Heille täytyy antaa toiminta marginaalia, koska muutoin he eivät voi tehdä työtään. Rova Carvalho totesi puheenvuoronsa aluksi, että kaikki yksinkertaistamistoimet, jotka on esitetty, pitäisi pistää täytäntöön. Tästä olemme täysin samaa mieltä. Mitä tulee puolestaan tutkimusneuvostoon. En halusi tätä niinkään kommentoida, mutta yhteistyöhankkeesta teillä oli mielenkiintoisia ajatuksia, joita voitaisiin tulevaisuudessa pohtia syvällisemminkin. PK-yrityksistä toteaisin, että tietystikin kyse on ongelmasta. Tarvitaan riittävästi kokemusta, jotta voi ylipäänsä hakea rahaa tutkimuksen puiteohjelmasta. Jyrstarta-ohjelma on juuri tätä varten. Sen avulla pk-yritykset voivat oppia, miten rahaa anotaan. Uh, Sitten kaupallistaminen, markkinoille pääsy. Olen täysin samaa mieltä. Nämä huomiot olivat erittäin tärkeitä. Meidän täytyy pohtia tätäkin puolta enemmän. Rova Gutierrez Cortines viittasi moratorioajatukseen. Minä tarkoitin tällä sitä, että nyt on keksitty hyvin paljon uusia välineitä ja instrumentteja seitsemättä ohjelmaa varten, ei pelkästään komissiossa, vaan myöskin neuvostossa ja parlamentissa on nyt hyvin paljon mielenkiintoa tai mielikuvitusta. Meillä on erinäisiä yhteisiä teknologiahankkeita ja kaiken tyyppisiä muita välineitä ja instrumentteja, ja mitä me tarkoitamme moratoriolla on se, että nyt pitäisi ei niinkään pysäyttää ja keskeyttää kaikkea, vaan pitäisi ennen kuin ryhdytään sorvaamaan uusia välineitä, pohtia, mitkä välineet työkalupakissa toimivat ja mitkä eivät. Nyt kun on näitä kaikkia uusia välineitä ja innovaatiokapasiteettia ja mielikuvitusta ja keksitään uusia välineitä, niin pikemminkin tässä nyt luodaan hämmennystä teollisuuden ja tutkijoiden piiriin, koska uusia asioita tulee niin kuin sieniä sateella. Tämä hämmentää ihmisiä. Nyt pitäisi pistää täytäntöön uudet välineet ja katsoa, mikä niistä toimii, mikä ei, ja sitten pohtia uudelleen, mutta olkaa nyt ystävällisiä, älkää nyt heti ryhtykö keksimään enää uusia välineitä. Innovaatiot ja millä tasolla niitä syntyy. Innovaatiota tapahtuu tietystikin paikallistasolla. Se on päivänselvää. Ei innovaatiota tapahdu Brysselissä. Te sen sijaan luotte puiteedellytykset innovaatioille, reunaehdot, jotka helpottavat innovaatioiden syntymistä jäsenvaltioissa. Ja vaikka käytännössä innovaatiot syntyvätkin yrityksissä jäsenvaltioiden tasolla, on täysin selvää, että ilman EU-tason toimintaa ja hyviä puiteedellytyksiä innovaatioita ei synny. Olen samaa mieltä siitä, että asiantuntemus on tarpeellista. Huippuosaaminen on tarpeellista yliopistotasoilla. Tämä on merkittävä kysymys, mutta tietystikin yliopistojen meneillään oleva uudistusprosessi on tervetullut. Rova Thompson, toteaa sen, että kun puhun teollisuudesta, en tarkoita niinkään tavaran tuotantoteollisuutta, vaan pikemminkin taloutta käsitellä Wirtschaft. En niinkään tavaran tuotantoa vaan teollisuutta laajemmin katsottuna. Ja tiedon siirto teollisuudelle on tärkeää. Osa näistä ohjelmista, Your Start-ohjelma esimerkiksi, voi tässä suhteessa olla hyödyllinen, kun autetaan PK-yrityksiä. Kiitoksia. Liebe Kollegen, liebe... Hyvä. Rakkaat kollegat. Kollega Käsi, olkaa hyvä. Please, micro, please. Ja voisitteko käyttää mikrofonia? Poder, eh... Minusta ei ole mahdollista yhdistää näitä kahta keskustelua, koska keskustelemme tässä tämän arvioinnin tuloksista – me ovat virallisia. Ja sitten meillä on tämä toinen keskustelu, joka on parlamentin esittelijän ehdotus koskien tätä arviointia. Minusta tämä on hieman sekavaa nyt. Ehkä voisimme siirtyä suoraan esittelijä Odin aiheeseen, koska muuten emme voi puhua sitä ollenkaan. Ei se ole aivan sama asia. Das stimmt, deswegen habe ich das ja eben gesagt pitää paikkansa ja siksi teinkin tämän ehdotuksen äsken, koska meillä on aikataulullinen ongelma. Sillä me emme ehdi enää Odin tekstiin laisinkaan, jos kaikki seitsemän haluavat vielä puhua. Tai sitten sanomme, että keskustelu päätetään tähän ja siirrymme esityslistalla eteenpäin. Ja yritetään sitten nämä käyttämättä jääneet puheenvuorot ottaa sitten tässä toisen kierroksen aikana esillä. Niin kysyisin seuraavalta kollegalta. Herr Nistelrooy, Frau Ford, Herr Weber und Frau Matthias. Niin, mitä te olette mieltä? Puoli tuntia on enää aikaa, joten nyt täytyy toimia rivakasti. Niin oikein lyhyitä kommentteja voidaan tietenkin esittää, siis maks minuutti. Silloin ehkä vielä jotenkin onnistuu. Leena Eikö, olkaa hyvä. Seuraavan koordinaattorin kokouksen yhteydessä tämä asia pitäisi ottaa esille sillä ehkäpä muillakin on jotain sanottavana, vaikka ovatkin tässä puhujan luettelon häntä päässä. Meidän täytyy vain varmistaa, että kaikilla on yhtä lailla puheaikaa käytettävissä. No, no, minä yritän tehdä kaikkeni, jotta kaikki saisivat mahdollisuuden puhua. Jotkut tulevat Matti myöhäisinä paikalla, jotkut eivät tule laisinkaan, mutta kaikki haluavat puhua juuri silloin, kun se itselleen passaa. Ja sitten esityslistaa rukataan useampaan otteeseen viikossa, mutta joskus tulee vain rajaa vastaan. Aina jotain ehdotuksia kuulemisiinkin liittyen esitetään, mutta sitten kun se järjestetään, niin sitten puolet ovat loistavassa poissaolollaan, joten tässä täytyy nyt noudattaa tätä puhujan listan antamaa järjestystä. Tässä on olemassa vain kaksi vaihtoehtoa. Lyhyempiä kommentteja tai sitten Odin tekstiä ei käsitellä enää laisinkaan. Molemmat ratkaisut kyllä käyvät minulle. Ehdotuksia kiitos. Itse esitin yhden. I'm certainly happy to speak on both, but I'd like to hear from... Niin, kyllä minä voisin puhua molemmista asioista, mutta haluaisin kyllä kuulla myöskin molemmilta tätä asiaa, joten olisiko ehdotuksia? Olen Odin mietinnön varjoesittelijä. Minun, minun mielestä meidän pitäisi lykätä mietinnön käsittelyä, koska keskustelu, jota nyt käymme, on merkittävä ja merkittävä tavalla liittyy juuri tähän mietintöön, joten minun mielestäni meidän pitäisi jatkaa tätä keskustelua, koska muutoin tästä ei tule kyllä yhtään mitään. Aivan, no katsotaan. No ehkäpä jokainen voisi silti pyrkiä puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Ensimmäisenä kollega Tikau. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra ja hänen esityksistään, on aivan keskeistä vähentää byrokratiaa. Meidän on investoitava enemmän sovellettuun tutkimukseen. Tämä on erittäin tärkeää seitsemännen puiteohjelman kohdalla. Sitten toinen huomio. Joitakin vuosia sitten osallistuin viidennen puiteohjelman arviointiin ja minun johtopäätökseni oli tuolloin seuraava – On mahdotonta verrata yhteisrahoitus ponnisteluja, joihin, joita, yhden, joita pienen yrityksen on tehtävä tilanteeseen suuren yrityksen kohdalla. Yh, pieni yritys ei voi taata saman tasoista yhteisrahoitusta, e- eikä kaikkia pieniä yrityksiä pitäisi rangaista sitä varten, että ne eivät voi osallistua samaan suuruisella yhteisrahoitusosuudella. Johtopäätelmänä on todettava, että kun yksi yrityksiä luokitellaan pienillä, pitäisi olla toinen luokittelu kuin suurella, koska alkutilanteesta alkaen niillä on pienemmät budjetit ja näin ollen har, niitä harvemmin voidaan ottaa tiettyjen hankkeiden rahoitteiksi. Edelleen tarvitaan rahoitusohjelmia, jotka on suunniteltu ainoastaan pk-yrityksille. Toinen huomio rahoituksen lähteistä ja lähteiden monipuolistamisesta. lähteistä riippuen kriteerit ovat hyvin erilaisia. Se tarkoittaa, että mikäli halutaan hyötyä mahdollisimman suuresta määrästä rahoituslähteitä, on täytettävä kaikki nämä erilaiset kriteerit ja tällöin on aivan mahdotonta hyötyä kaikista näistä uusista rahoituslähteistä. Näin ollen haluaisin ehdottaa seuraavaa. Olisi hyödyllistä, että lähdettäisiin näitä kaikkia arviointikriteerejä ja niitä kriteerejä, jotka on täytettävä, jotta rahoitusta voidaan saada. Kiitoksia. Ja seuraavana Liina Eek. niin, kyllä asiantuntijatyöryhmä on tehnyt erinomaista työtä ja teksti on loistava ja tämä on yksi tärkeimmistä asiakirjoista, joita me olemme täällä pitkään aikaan käsitelleet. Ja se vaikuttaa myöskin FP7 väliarviointiin ja seuraavan puiteohjelman neuvotteluasetelmiin. Mitä tulee parannettuun koordinointiin tutkimuspuiteohjelman ja esimerkiksi rakennerahastojen välillä, niin minun mielestäni suuri vastuu on komissiolla – ja pyytäisinkin komissiota esittämään ehdotuksia sen suhteen, miten koordinointia voitaisiin toteuttaa hakumenettelyyn, rahoitukseen, IPRn ja muihin käytännön kysymyksiin liittyen. Minä uskon, että siitä voitaisiin lähteä yhteistyötä parantamaan. Tällä hetkellä byrokraattiset välineet eivät todellakaan Paran eri välineiden välistä yhteistyötä. Ja tästä syöstö minun mielestäni komission pääosastojen pitäisi saada jotain aikaiseksi. On tietenkin mielenkiintoista nähdä näitä tuloksia, mitä on saatu aikaiseksi ja missä vielä mättää. Ja minun mielestäni tutkimuspääosaston pitäisi kertoa enemmän tästä tilanteesta, ei vain ja ainoastaan muutamia esimerkkejä puolesta ja vastaan, vaan meidän pitäisi saada tietoa, että miksi meidän pitäisi investoida tutkimuksen kehitykseen ja mitä tuloksia on saatu todellakin aikaiseksi näiden ohjelmien kautta. Ja näitä tietoja on lähes mahdotonta saada, vaikka tonkisi nettiä kuinka paljon tahansa ja keskustelisi vastuuhenkilöiden kanssa. Ja mitä tulee näihin uusiin välineisiin, niin JTIhin liittyen suurin ongelma on, että me yritämme tässä nyt lähteä korjaamaan tehtyä virhettä ja minun mielestäni tämä luotiin uutena välineenä, mutta hallinnolliset kommervenkit taas vesittivät tämän koko projektin ja se on vahinko. Minun mielestäni tällainen moratorio voisi toimia, mutta uusia hän kehitetään juuri sen takia, että ihmiset eivät kykene muuttamaan toimimattomia järjestelmiä, joten lähdetään kehittämään jotain uutta, koska se on helpompi lähestymistapa. Moratorio ei välttämättä ole se oikea termi, mutta kuitenkin jotain sellaista voitaisiin kaivata. Ja sitten tähän osallistuvuuskysymykseen liittyen ja erityisesti siihen, miten teollisuus tähän osallistuu. Jokaisen uuden puiteohjelman myötä osallistumisaste laskee ja kun katsotaan tutkimuksen kehityksen budjettia ja verrataan Yhdysvaltoja EU-hun, niin kaikki tasot huomioiden täällä ja Yhdysvalloissa, niin ollaan aika lailla tasapainossa, mutta kun katsotaan yksityisen sektorin panostusta, niin sitten erot näkyvätkin selvästi, joten kyllä komission pitäisi ehdottaa jotain, sen suhteen, että teollisuus saadaan mukaan tähän hankkeeseen, koska muuten emme saa todellista huippuosaamista aikaiseksi. Ja tehtyjä päätöksiä on toki noudatettava, mutta on tietenkin valitettavaa, että tehtyjä päätöksiä ei noudateta. Ja tämä pitäisi huomioida juuri tarkastusvaiheessa. Mitä tulee artiklan 185 minä olin mukana neuvottelemassa tästä bonusohjelmasta Itämeren valtioille. Ja silloin kun puhuttiin näistä yhteisistä teknologiahankkeista ja puhtaasta ilmatilasta, niin silloinkin esillä oli tämä artikla 185 ja aina kyse on vain tästä yksinkertaistamisesta ja tehostamisesta. Ja herra puheenjohtaja tästä päästökauppajärjestelmästä. Edellisessä kolmikantaneuvotteluissa neuvosto ja komissio ilmoittivat, että puolet kauppavaroista käytetään vihreän teknologiaan, tutkimuksen ja kehityksen ja vastaavallisiin toimiin. Ja kysyisinkin, että aikooko neuvosto pitää kiinni tästä lupauksesta, eli että aikooko se käyttää ETS-kaupasta saatu, saaduista varoista 50 prosenttia tämän tyyppisen toimintaan. Tiistaina komissio antoi tiedonantonsa energian tehokkuuteen liittyen ja myöskin 2050 tiekarttaan liittyen. Ja nyt haluaisin kyllä kuulla, miten tähän tavoitteeseen aiotaan todellakin päästä. Kiitos. Ja kollega Ensu seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kutsuvierastamme hänen esityksestään ja kertomuksestaan. Suurin osa asioista on täällä tullut jo kollegoiden mainitsemaksi. Haluaisin viitata vain yhteen näkökohtaan, joka on minulle tärkeä. Se koskee suurta eroa EU 12 ja EU 15 valtioiden välillä, erityisesti kun ajatellaan tutkimusohjelmiin osallistumisen tai jotta en tiedä, voiko kutsuvieraamme vastata kysymykseen. Jos näin on, niin minusta olisi mukavaa, että hän kertoisi, millä tavoin voisimme vähentää tätä, pienentää tätä kuilua ja eroa näiden maaryhmien välillä. On totta, että jäsenvaltioiden hallitukset eh, eivät ehkä halua ymmärtää, kuinka tärkeää tutkimus ja innovaatio voivat olla. Myös köyhyyden tasoa voitaisiin innovoinnin avulla vähentää. Kuinka voisimme tukea näitä uusia jäsenvaltioita niin, että ne panostaisivat enemmän tutkimukseen? Minun käsittääkseni infrastruktuurin osaltakin olemme paljon jäljessä siirtymäkauden aikana, kun siirryttiin kommunismista uuteen järjestelmään, paljon tutkimuksellista infrastruktuuriamme on tuhottu ja suuri osa sitä on vanhentunut. Kaikissa näissä jäsenvaltioissa on kuitenkin paljon potentiaalia, mutta valitettavasti vanhat jäsenvaltiot eivät ole siitä kiinnostuneita. Romania ajatellen suuri osa tu- uusista tutkijoista lähtee mieluummin Yhdysvaltoihin eikä Euroopan unionin maihin. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Nis Van Nistelrooy. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää tästä asiakirjasta ja saamistamme tiedoista, mutta ehkäpä teitä kiinnostaisi myöskin nämä komission tiedonantoon liittyvät asiaa. Täällä viitataan saksalaisten toimintaan, tanskalaisten toimintaan. No infoa on saatu, mutta kyllä tässä nyt vielä on jotain hämärän peitossakin. Kysehän on jäsenvaltiosta, jotka ovat ren, rannikkovaltioita. Onko tämä tuulahdus tuolta meren puolelta rai, riittävän raikas, eli että se pistää meidät paremmin ajattelemaan näitä kysymyksiä, mutta meidän täytyy todellakin huomioida, että kyse on tässä Itämeren tai muiden merien rannikkovaltioista. Oli miten oli, meidän täytyy tunnustaa vain tämä geografinen solidaarisuus unionin sisällä. Ja yksi kysymys minulla tietenkin vielä on, tai oikeastaan kolme. Ensimmäisen liittyy näihin yhteisiin tutkimushankkeisiin, jonka Rova Eek otti esille. Ehkäpä tällä hetkellä Euroopan komissio vastaa liian suuresta työmaasta. Ja sitten toinen kysymys rakennerahastoihin liittyen. Minun mielestäni on ihan oikein sanoessaan, että meidän tulisi tehostaa, tehostaa rahastojen käyttöä käyttöä infrastruktuurin kehittämiseksi. Niin kuin sanottiin, 40 miljardia euroa on käytettävissä tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen rakennerahastosta. Onko tähän paneuduttu sen kummemmin? Onko tätä kukaan tutkinut? Onko teillä lukuja tähän liittyen? Tällä hetkellä tilanne on vielä ongelmallinen tiedän, että komissio yrittää löytää tällaisen monialaisen lähestymistavan rahoituksen varmistamiseksi. Sitten vielä kolmaskin kysymys. Niin, investointipankin hyväksi käyttö. Minä olin aikanaan mukana tätä ratkaisumallia työstämässä. Valitettavasti malli ei toiminut, joten onko tulossa mitään uudistusehdotuksia tähän liittyen? Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ford. Um, thank you. Um, thank you for starting by speaking about... Kiitoksia. Hienota puhuitte huippuosaamisesta näin myönteiseen sävyyn. Olen nähnyt joitakin erinomaisia ohjelmia, on voitu rahoittaa seitsemästä puiteohjelmasta. Minun nähdäkseni nyt ei ole kyse pelkästään siitä, mitä tapahtuu Euroopassa, vaan kyse myöskin Euroopan asemasta suuremmassa maailmassa tutkimuksen osalta me olemme nyt jäämässä kilpailusta kilpailussa hieman muita jälkeen, mikäli emme ryhdy drastisiin toimiin. Nyt meidän täytyy ottaa tämä haaste vastaan. Ja siihen pitäisi rahaa käyttää. Yksinkertaistaminen on äärimmäisen tärkeä asia. Voin tuskin kertoa, miten turhautunut olin, kun tein työtä Maria Carvalho mietinnön suhteen, kun esitimme suosituksia yksinkertaistamisen aikaansaamiseksi, ja mitään ei tapahtunut. Mikäli emme yksinkertaista, me edelleenkin törmäämme muihin esteisiin. Miksi pk-yritykset eivät osallistu? Siksi, että se on liian monimutkaista. Siksi, että tiedemaailma on pieni ja he tietävät, että naapuri meni vararikkoon siksi, että raha ei saatu ajoissa rahaa, joka heille heidän mielestään oli luvattu. Yksinkertaistaminen voisi olla osa ongelmaa myöskin EU-12 maissa. Maat, jotka ovat eurovyöhykkeen ulkopuolella, törmäävät myöskin valuuttakurssiongelmaan. Ei meidän kannata monimutkaista asioita, mikäli voidaan käyttää omia tilinpitojärjestelmiä, eikä tarvitse joka ikinen päivä pohtia valuuttakysymystä, niin ehkä sitten voisi halutakin osallistua. Joten yksinkertaistaminen on erittäin tärkeä seikka. Pohdin myöskin, eikö voitaisi tehdä kompromissia tämän sallitun riskin suhteen? Kun on kyse pienestä hankkeesta, pitäisi olla suurempi riskimarginaali, mutta sitten kun on kyse suuremmista summista rahaa, silloin komission pitäisi mataloittaa tätä riskin, sallittua riskiä, joten täten pienet saataisiin helpommin ehkä mukaan. Tämä vastaisi tätä ajatusta 4 prosenttia ja 50 miljardia. Tämä on todellakin suuri raha jo, tämä 4 prosenttia tästä summasta. Tämä voisi olla yksi tapa tuoda markkinoita ja innovaatioita lähemmäksi toisiaan. Joissakin maissa on suuri ongelma tämän suhteen. Ehkä osa tätä ongelmaa onkin se, että Euroopan investointipankkia pidetään eurovyöhyke herkkänä pikemminkin mutta ehkä sitä on mainostettu huonosti. Jäsenvaltiot eivät tunne EIPn käyttömahdollisuuksia. Tiedän, että minun jäsenvaltiossani sen toimintaa on erittäin huonosti tunnettua. Tämä voisi olla yksi helppo tapa saada tiedemiehet hakemaan rahaa sellaiset, jotka sitä tarvitsevat. On totta, että meidän täytyy varmistaa, että maat, joissa on vähemmän tiede taustaa, tiedetausta omavia ihmisiä satsaisivat enemmän tieteeseen tutkimukseen ja pullonkauloista päästäisiin eroon. Ja puhuttiin myöskin siitä, miten rakennerahastoja voitaisiin käyttää paremmin hyväksi. Kyse ei nyt ole rakennerahastoista, vaan kyse on rahasta, joka tarvitaan tai halutaan käyttää innovaatioiden ja huippuosaamisen edistämiseen, jotta Eurooppa saa ansaitsemansa paikan maailmanlaajuisessa kilpailussa. Meidän ei pidä esittää mitään tai saattaa mitään kompromisseja tehdä mitä kompromisseja huippuosaamisen suhteen, vaan varmistaa, että raha edelleenkin menee oikeaan paikkaan ja kilpailussa pysytään mukana. Mikäli sallitte, voisin esittää muutaman kommentin vielä. Tämä on erittäin hyvä mietintö jo, mutta meidän täytyy ehkä myönteisemmin suhtautua siihen, mitä on jo saatu aikaan. Tässä suhteessa ehkä voidaan vielä hieman rukata tätä tekstiä. Kollega Weber. Ja edustaja Weber. Niin puheenjohtaja, keskityn puheenvuorossani ainoastaan yhteen asiaan, johon juuri muuten viitattiin, mutta sitten tämän asian vähän toisesta näkökulmasta. Onko mahdollista puuttua eurooppalaisen tutkimusjärjestelmään suurempiin vaikeuksiin, siis raskauteen, hitauteen, monimutkaisuuteen. Onko mahdollista yksinkertaista, yksinkertaista ja yksinkertaista kolman kertaa, niin kuin meillä on ehdotettu, kuitenkin niin, että säilytetään samat rakenteet? Olen suurella mielellä, mielenkiinnolla lukenut ystäväni professori Yves Minin kertomuksen, joka on paneutunut tähän kysymykseen, ja hän ehdottaa rakenteiden uudistamista. En tiedä, onko hän realistinen, mutta hän ehdottaa tätä. Tämä on Euroopan neuvoston tutkimusta koskeva kertomus, ja hän ehdottaa, että tämä tutkimusneuvosto, joka on täytäntöpanova elin, että se muutettaisiin juridiseksi riippumattomaksi elimeksi, jolla on todellista päätösvaltaa ja joka olisi suoraan vastuussa tieteellisestä strategiasta ja hallinnon hoitamisesta. Haluaisin teidän kantanne tähän Raminin kertomukseen ja yleisesti ottaen haluaisin kuulla, mitä ajattelette siitä, mitä rakenteiden tasalla voitaisiin uudistaa. Jos näitä yksityiskohtaisia toimia kasataan, niin en usko, että, näiden, että tämän järjestelmän suurimmat puutteet saataisiin ratkaistua. Ne on huomattu jo kauan sitten ja todellisuudessa niiden ratkaisemisen tiellä on edetty hyvin vähän. Ja seuraavana edustaja Matias. Eu também quero começar por felicitar Eh, o trabalho que nos é... Minäkin haluaisin onnitella tästä työstä. Sen tekijää siinä paljon hyödyllisiä elementtejä pohdintaa varten. Minusta tämä harjoitus on aivan keskeinen. Väliaikaisarvio, väliarvio puiteohjelmien kohdalla on hyvin tärkeä, eikä ainoastaan siksi, että puhumme nyt kaikkein suurimmasta, maailmanlaajuisesti suurimmasta julkisen rahoituksen ohjelmasta, vaan on myös tärkeää ottaa oppia menneistä. Täällä on sanottu jo paljon asioita, enkä halua toistaa, mutta haluaisin esittää jotakin kommentteja. Ensinnäkin yksinkertaistamisesta ja siitä, mikä koskee tutkimusvälineiden moninaisuutta. Olen aikaisemmin ollut tutkijana ja työskennellyt viidennen, kuudennen, seitsemännen puiteohjelman puitteissa usein me itse tunnemme itsemme laboratoriohiiriksi. Meistä vaikuttaa siltä, että meillä tehdään kokeita, koska jatkuvasti välineitä muutetaan ja tutkijat itse ovat ikään kuin joutuneet koekanineiksi. Uskon, että on kuitenkin päästy paljon eteenpäin tässä suhteessa Carvalion mietintö on erittäin tärkeä, samoin kuin herra Odin mietintö. Kolme horisontaalista huomiota tästä keskustelusta. Emme saa unohtaa, että olemme puhelmassa eurooppalaisesta tutkimuksen ohjelmasta. Kyseessä on siis ohjelma, joka saa eurooppalaista rahoitusta. Usein unohdetaan erot, joita on olemassa Euroopan sisällä. Puhumme puiteohjelmaista, puhumme yhteistyöstä, koordinaatiosta, pätevistä henkilöistä, mutta usein ei arvioida riittävän syvällisesti niitä eroja, joita Euroopan unionin sisällä on. Pääsemme eurooppalaisen konsolidointuun vahvaan alueeseen, joka voi tehdä yhteistyötä muiden maailman alueiden kanssa ainoastaan, jos ratkaisemme ensin sisäiset ongelmat. On jäsenvaltioita, jotka eivät sijoita edes yhtä prosenttia tutkimuksen ja kehityksen Toiset ylittävät kolme prosenttia. Jos haluatte lisää esimerkkiä, esimerkkejä, niin tuolla mainittiin juuri tämä osallistujien top 50 luettelo ja havaitsemme, että on hyvin suurta keskittymistä tietyissä maissa tietyille yliopistoille ja tutkimuskeskuksille – tai teo, teollisuudesta voidaan havaita, että me 50 Saksa, Ranska ja Englanti ovat usein vahvasti mukana, mutta esimerkiksi kummassakaan top 50 listassa ei näy Portugalia. Siksi tätä ohjelmaa olisi mielestäni käsiteltävä ja arvioitava syvällisemmin, koska muilla aloilla investoimme eurooppalaisen kohesioon, näin voisimme tehdä myös tällä alalla. Vielä yksi huomio. Tämä henkilö, ihmiset, osuus. En kapasiteetista puhu, mutta muuten tällä alalla on kyllä edistytty, liikkuvuus on lisääntynyt, rahoitusvälineet ovat edistyneet, Marie Curie-stipendit ovat tärkeitä, mutta on kuitenkin liioiteltua sanoa, että nämä ovat erittäin arvokkaita välineitä tutkijoiden uraa ajatellen. Toki niiden kautta saadaan kokemusta, mutta eivät ne ole välineitä, joilla vahvistetaan tutkijan uroja. Suurin osa tieteellisestä työstä Euroopassa tehdään pätkätyönä, emmekä tietenkään voi puhua kilpailukyvystä verrattuna muihin maailman alueisiin, joissa meidän työvoimamme perustuu näin epätasa-arvoiseen tilanteeseen verrattuna muihin maailman alueisiin, joissa on vastaavia ohjelmia. Sitten vielä viimeinen kommentti. Painopistealueet. Tiedän, että painopistealueiden määritteleminen on poliittista toimintaa. Mutta ei se ole syy jättää syrjään väliarviointia ja puiteohjelmakohtaisia arviointia niin, että voisimme tarkastella, ovatko nämä poliittisesti määritellyt painopistealueet johtaneet sellaisiin tuloksiin, joihin pyrittiin. Tietyllä hetkellä päätettiin, että biotekniikkaan on sijoitettava, sitten otettiin prioriteettiksi nanotekniikka ja seitsemännestä puiteohjelmassa puolustus on prioriteetti, koska se on nyt tärkeä. Nyt pohdin sitä, missä tulokset ovat. Tiedän, että nämä ovat poliittisia painopistealueita, mutta meillä pitäisi antaa tietoja, joiden mukaan voimme ymmärtää, kun arviointia tehdään, niin onko niin, että, poli- että nämä poliittiset painopistealueet johtavat tuloksiin vai onko niin, että siirrymme vain muodin mukaisesti alueelta toiselle? Lopuksi haluaisin viitata herra Odin mietintöön. Minusta hänen kohtansa 30 on erittäin tärkeä. Nyt on todellakin jo aika kiinnittää huomiota talouskriisin vaikutuksiin näillä kahtena vuotena. Tämä on otettava huomioon myös rahoituksessa. Kiitoksia. No niin, ehkäpä kollega Anneberg voisi yrittää vastata näihin esitettyihin kysymyksiin by the chairman to not speak for more than four minutes. Niin, minulle on annettu puheenjohtajan toimesta vain maksimissaan neljä minuuttia puheaikaa. Niin, kollega Tikao PK-yrityksistä. Ja että niillä pitäisi olla paremmat toimintamahdollisuudet kuin suurilla yrityksillä, koska he voivat saada 75 prosenttia eikä 50 prosenttia niin kuin suuret yritykset ja että PK-yrityksillä olisi ihan omat ohjelmansa. No, en nyt ole ihan varma, että voitaisiinko näin toimia, sillä tärkeintä on saada aikaiseksi yhteistyötä yliopiston ja PK-yritysten suurten yritysten välille. Kollega Eek esitti kysymyksen tai pyynnön komissiolle ja yhden minulle liittyen liittyen yhteisiin tutkimusaloitteisiin. Jos puiteohjelman kaikilla aloilla ja niin, CP, niin olisi hyvä, mutta me emme nyt tällä hetkellä tiedä, mikä on tämän hetken konkreettinen budjettitason, mutta voisi olla paikkansa pitävä väite, jonka esitettiin. Ja niin, mitä tulee sitten tähän vajeeseen suhteessa ohjelman 2050, niin jäsenvaltioiden tietenkin pitäisi panostaa tutkimukseen ja sen jälkeen voitaisiin kapasiteettia lisätä rakennerahastovarojen avulla. Kollega Van Nistelrooy viittasi taas ryhmän kokoonpanoon. Ehkä olettekin havainneet, että tämä on pohjoispainoitteinen, mutta löytyyhän täältä kollega Susana Boras, hän toimii Kööpenhaminassa, mutta on espanjalainen syntyjen ja onhan tämä epätasapainoinen kokoonpano ja syynä tähän on seuraava. Kun minua aikanaan pyydettiin tähän tehtävään, niin minä ilmoitin, että minulla on sama ketkä ryhmässä istuvat komissiolla oli tietääkseni suunnitelmia pohjois eteläakselin miesten ja naisten välisen tasapainon varmistamiseksi, mutta minä vain totesin, että meillä on seitsemän kokousta tarjolla ja toivoisin, että ne, jotka osallistuvat toimintaan, niin ovat ainakin viidessä kokouksessa mukana ja tämä johti kyllä siihen, että väkeä kaikkosi. No meillä on sitten tällaisia varajäseniä Itävallasta, Ranskasta, Unkarista ja muualta. Ja kaikki ne, jotka todellakin haluavat kantaa kortensa kekoon, niin voivat niin tehdä. Ehkä tämä paperilla näyttää epätasapainoiselta ratkaisumallilta, mutta kun katsotaan, mitä olemme tehneet käytännössä, niin me olemme toimineet avoimesti, keskustelleet kaikkien kanssa, huomioineet eri järjestöjen kommentit ja niin poispäin, niin kyllä minä uskon, että Tämä on tasapainoinen teksti. Ja ihan lyhyesti tähän infrastruktuurikysymykseen liittyen ja sitten tähän riskin jakorahoitusvälineeseen. Tilannehan on seuraavanlainen. Ainakin suositustemme mukaan tilanne on sellainen, että riskijakorahoitusväline voi olla tärkeä silloin, kun Euroopassa infrastruktuuri hankkeita lähdetään rahoittamaan. Tämän suhteen Euroopassa ollaan vielä jälkijunassa. Ja mitä tulee kollega Fordin kommenttiin koskien yksitys, yksinkertaistamisen, tietenkin se on edelleenkin voimassa oleva haaste. Mitä tulee sitten niin ehkäpä Tähän löytyy pätevämpiäkin vastaajia kansalliselta tasolta, mutta sen verran voimme sanoa, että ei kovinkaan monet pk-yritykset tähän järjestelmään osallistu. Niin, kollega Weber, kyllähän nykyistä rakenteesta voidaan pitää kiinni, vaikka yksinkertaistamista harjoitetaan. me voisimme toimia ehkä yksinkertaistettua mallia käyttäen, en tiedä, mutta me vastikään hyväksyimme päätelmät siitä, että se, mitä ERC saa aikaiseksi, niin se on todellakin korkeatasoista työtä. Kyllä tämä neuvosto tekee työnsä hyvin. Ja kollega Matias, tietenkin eroavaisuuksia on olemassa, kun katsotaan näitä osallistujia, niin kyllä se maantieteellisesti painottuu tietyille alueille – Herää tietenkin kysymys, että miksi ylipäätään lähdettiin puiteohjelman tielle. Tietenkin tutkimusta haluttiin kehittää ja huippuosaamisen kautta Euroopassa haluttiin lisätä kohesiota ja kilpailukykyä. Sitäkään ei pitäisi unohtaa näissä keskusteluissa. Siinäpä taisi neljä minuuttia mennä. Anna Berg, darf mich ganz herzlich bedanken. Kiitokset kollega Anna Berg, hienoa, että pääsitte paikalle ja annoitte vielä näin yksityiskohtaista tietoa. Tähän menikin puolitoista tuntia ja se on osoituksena siitä, että kysymyksiä esitettiin roppakaupalla ja teiltä infoa löytyy vaikka millä mitalla. Oikein paljon kiitoksia teille siitä. Tämä riittänee tästä esityslistan kohdasta ja minulle juuri kerrottiin, että kollega Ford ei pääse tiistaiseen kokoukseemme. Ja se tarkoittaa sitä, että huomenna voisimme keskustella kollega Odin tekstissä, jos tämä teille sopii. Ja keskiviikkona sitten käsitellään kollega Fordin tekstiä. Jos näin käy, niin hyvä niin, mutta muuten jätetään järjestys ennalleen. Eli huomenna käsitellään kollega Odin tekstiä Ford indeksin sijaan ja sitten päinvastoin. Tuskin kukaan tätä vastusta. No, en tiedä, paljonko tähän nyt aikaansa mahtaa upota. No, katsotaan milloin Fordin mietintöä kannattaisi lähteä käsittelemään. En pääse ennen kello 12 paikalle huomenna, koska Minulla on kansallisten parlamenttien kanssa kokoontuminen ja meidän täytyy kunnioittaa kansallisia parlamenttejakin, joten en halua luistaa tuosta velvollisuudesta. Minusta vaikutti siltä, että mikäli minun mietinnön voitaisiin käsitellä aikaisemmin, niin ehkä sitten olisi riittävästi aikaa hoitaa asia sitten. Puheenjohtaja voi kertoa minulle, salliko esitystä sen. Ehkä on variesittelyiden kanssa kannalta parempi, että he joko ovat paikalla keskiaamuna tai sitten huomenna 12, kello 12. No, sihteeristö varmaankin ilmoittaa kaikille, että olemme muuttaneet esityslistaa. Tämähän on nyt sovittu ja sitä täytyy ilmoittaa kaikille, myöskin niille, jotka eivät ole läsnä. Huomenna käsitellään siis Odin mietintökohdassa 12 ja sitten ilmoitetaan myöskin, että milloin keskiviikkona kollega Fordin tekstiä käsitellään. Aikataulustus selviää siis myöhemmin. Noin, kiitoksia. Kokous päättyy tähän ja pyydän koordinaattorita jäämään saliin.